Mes chers collègues, euh, je vous propose d'ouvrir la séance. Hyvät kollegat, ehdotan, että avaamme tämän aamupäivän kokouksen. Ei aloiteta huonoilla tavoilla. Taas meidän pitäisi aloittaa kello yhdeksän, mutta me tiedämme, että elämme vaikeita aikoja. Meillä on tässä trilogian sovittelu menossa ja kaikki ovat kovin kiireisiä. Mm, muutaman sekunnin kuluttua komissaari Lewandowski tulee paikalle, joten on ihan aiheellista aloittaa kokous sitä ennen. Ensimmäinen kohta esityslistan hyväksyminen. Teillä on esityslistana jaettuna. Ehdotan sinne muutamia muutoksia. Öö, esittelijä Godmanis on pyytänyt kohdasta 13 ja 14 vedettäväksi pois. Se on ihan hyvä. Se käy kohta 5, joka on erittäin tärkeä se käsitellään välittömästi heti puheenjohtajan ilmoitusten jälkeen. Komissaari läsnä ollessa minä toivoin, että koordinaattorit myös toivoivat, että komissaari Lewandowski tulisi esittelemään meille näkemyksensä hän on tehnyt sen jo vähän noin summittaisesti täysistunnossa viimeksi, mutta olisi hyvä, että hän voisi antaa meille vähän täsmennyksiä ja vastata kysymyksiin tässä vaiheessa tässä valiokunnassa, kun tämä asiakirja mm, on mielenkiintoinen myös, jos ajattelemme neuvotteluja, jotka ovat meneillään ensi vuoden talousarviosta. Ensi vuoden talousarviosta 2011 on suunniteltu keskustelu meidän kesken kohdasta neljä. Tämä keskustelu käydään tänä iltapäivänä kello 15-16 suljetuin ovin. Suljetuin ovin. Eli meille tullut, jos jotkut kunniavieraat ovat kiinnostuneita työstämme, niin he kolme ja neljän välillä tämä tapahtuu suljetuin ovin kohta 26 ja kohta 27, jossa puhutaan ta, ta, parlamentin talousarviosta ja kiinteistöpolitiikasta. Niitä käsitellään yhdessä 16.30-17 pääsihteerin läsnä ollessa. Olkaa hyvä, istukaa alas. Olkaa hyvä. Me vastikään aloitimme työskentelyn ja käyn läpi esityslista. Eli siis 26-27 käsitellään yhdessä, 16.30 lähtien. Eli se on varattu noin puoli tuntia pääsihteeri Klaus Vellen läsnä ollessa. Minä kerron tässä nyt komission jäsenen läsnä ollessa, että meillä on kiireellisen pyyntö tutkia siirtoesitystä numerosta kohdasta 53, jotta voisimme auttaa ö, Pakistanin tulvien uhreja. Eli tämä siirtoesityshanke, ehdotus tulee meille jaettuna jaettuksia. Ehkä tänä iltaan mennessä voimme nähdä, mitä voimme suositella, mitä voimme sen eteen tehdä. Esittelijä ottaneet tämän huomioon. Eli siis, anteeksi, eh, siirtoesitys numero 54, korjaa puheenjohtaja. No niin, sitten meillä on myös eh, toinen kohta esityslistalta. Heimer Böge, joka tulee juuri paikalle. Kaikki on nyt siis kunnossa. Siinä puhutaan ITER ja Lissabonin pakettiin liittyvistä neuvotteluista – ne liittyvät tähän kokonaisbudjettineuvotteluun, eli tänä iltapäivänä kello 15. Meidän kaksi esittelijää Sidon ja Helga tekevät meille sitten tämmöisen tilannearvion tästä, ja Reimer Böge sitten antaa omat täsmennykset, missä todella mennään tässä osiossa, joka liittyy tähän kokonaispakettiin ITER. Lissabonin lainsäädäntöpaketti. No niin, mitä tulee sitten puheenjohtajan ilmoitukseen? Kaikki keskeinen Kobi Newsissa. Meillä on tämä esitys menee internetiin, vaikka minä en vieläkään näe sitä punaista valoa tuolla syttyneeksi. Teillä on kohdassa kolme, kaksi ja kolme tietoa yhteisestä matkasta koko valiokunnan kanssa Kroatiaan. Minä en siitä nyt puhu tässä yhteydessä, eli kohta kolme pöytäkirjan hyväksyminen. Anteeksi, anteeksi sanoo puheenjohtaja. Jöran haluaa sanoa jotain tästä. Short comment on this joint delegation. Tämä lyhyt kommentti tähän delega- yhteinen delegaatio Kroatiaan, koska tällä hetkellä budjettivalvontavaliokunnan hyvin negatiiviset kannat ovat vallalla ja kysymys oli kuitenkin yhteisestä valtuuskuntamatkasta, joten sen vuoksi mielestäni pitäisi tarkastella hieman positiivisemmin tätä mietintöä sen vuoksi, että siellä on tapahtunut positiivisiakin asioita, erityisesti liittyen rakennerahastoihin. Je vous remercie, mon cher collègue. Kiitos, hyvä kollega. Minä sain myös tämän käsityksen ja senpä takia päinvastoin kuin Kobinjusissa on kirjoitettu, niin tätä mietintöä ei tässä vaiheessa jaeta. Me pyrimme täydentämään tätä tekstiä sillä tavoin, että jaettava tuleva teksti sisältää ne teidän mainitsemanne aspektit. Kiitos tästä puheenvuorosta. Kohta kolme esityslistalla on pöytäkirjan hyväksyminen edellisistä kokouksista. Se on äkkiä käyty läpi, niitä ei ole. Eli voimme siirtyä kohtaan viisi. Budget re- review. Kiitos hyvä entinen vanha kollega ja nykyinen komissaari, että pystytte hyväksymään täällä tänä ajankohtana, jolloin jokaisen aikataulu on äärimmäisen kireä, että te kuitenkin varasitte aikaa tulla keskustelemaan kanssanne, vaihtamaan mielipiteitämme tästä budjettikatsauksesta. Te olette jo täysistunnossa eh, luonnostelleet, esitelleet suuret linjaukset eh, suurelle yleisölle. Meillä on ollut aikaa analysoida sitä kirjallisessa muodossa, kirjallisen muodon perusteella, mutta on ihan hyvä, ihan aiheellista, että tänä päivänä palautatte vähän tämän budjetin henkeä, mitkä ovat keskeiset linjaukset, tavoitteet sillä tavoin, että kollegat täällä voisivat reagoida ja tehdä kysymyksiä myös sillä tavalla, että me talousarvion valiokunnassa voisimme vähän täsmällisemmin nähdä, missä mitä nämä esitykset voivat kirvoittaa budjettineuvotteluja ajatellen, ensi vuotta ajatellen ja totta kai ennen kaikkea kun valmistellaan työitä tulevalle budjettikehykselle tuleville, vuosille. Thank you, Mr. President. We have so many opportunities to, to meet to this. Kiitos puheenjohtaja. Meillä on ollut eh, niin paljon mahdollisuuksia tässä kuussa tavata ja keskustella. Ja se, mikä tälle päivälle on tarkoitus tehdä, on se, että erittelemme tässä budjetit tarkastuksen, tarkastelun menettelyistä ja siitä, millä tavalla tulemme menettelemään tulevan budjetin kanssa. Tämä on nyt hyvin kriittinen vaihe edellisen kolmikannan ja sovittelun välissä. Kaikki tietävät, että parlamentti haluaisi linkittää nämä asiat. Se mandaatti, joka komissiolle annettiin, oli hyvin selvä. Eli meidän tulisi tar- käynnistää tämä budjettitarkastus ja käynnistää kriittinen keskustelu. Me teimme hyvin paljon julkisia kuulemisia. Tähän kuultiin yli 300 osapuolta. Parlamentti on ollut hyvin läsnä tässä prosessissa ja puheenjohtaja Lamas Suur oli tässä hyvinkin johtava henkilö nimenomaan tämän budjettiuudistuksen suhteen. Ja tämä on herättänyt hyvin paljon keskustelua ympäri koko Euroopan. Meillä on tässä nyt erityinen konteksti. Koskaan aikaisemmin ajatellen näitä uusia Lissabonin sopimuksen avaamia mahdollisuuksia ja uusia haasteita ja tällaista yhtenäistä lähestymistapaa, samoin kuin myös ottaen huomioon tämän ilmapiirin liittyen säästöihin ja tiukkuuteen. Se ei ole koskaan ollut niin selkeä kuin nyt. Ja me haluamme, että se vaikuttaa näihin kehityskulkuihin. Ja seuraavaksi me saamme sitten asiakirjan kohesiosta ja yhteisestä maatalouspolitiikasta. Ja me keskustelemme myös laajentumisprosessista Kroatiasta, mikä on hyvä, hyvä ja mikä on huonoa sen matkalla kohti jäsenyyttä. Joten tämä on hyvin erityinen konteksti. Suurin osa tästä budjetti-tarkastuksesta on nyt sitä, että me mietimme millä tavalla me toimimme tässä uudessa ympäristössä, mutta myös näistä läksyistä, opeista, mikä meidän on vedettävä. Ja Lissabonin sopimuksen pohjalta se, mitä me olemme tässä ottaneet oppia, on se, että meidän täytyy rakentaa hyvä budjetti ohjelmille niin, että voimme toimeenpanna ne. Ja nyt me emme kuitenkaan ole tarpeeksi joustavia, emme voi toimia tarpeeksi nopeammin – nopeasti ja sen vuoksi meidän täytyy nyt todellakin sisäistää, mitä joustavuus tarkoittaa. No mitkä ovat uudet kehityskulut? On se, että budjetti liittyy enemmän ja enemmän Euroopan taloudelliseen hallintaan, eikä ainoastaan takuisiin liittyen maksumäärärahoihin, ja muihin mekanismeihin, joita käytetään euroalueen pysyvänä valvojana. Mutta budjetti on myös väline, jolla hoidetaan budjettikuria, ei ainoastaan liittyen näihin pakkomaksuihin niissä maissa, jotka eivät noudata kasvu- ja vakaussopimusta, mutta että nykyisessä tilanteessa eh, Euroopan jäsenvaltioiden täytyisi käyttää tätä budjettia tällaisena työkalulaatikkona, työkalupakkina. Ja ottaen huomioon nyt ponnistelut, joita on tehty, niin meidän täytyy laajentaa eh, budjettia. Tällä hetkellä se on tämä 2,5 prosenttia ja meidän täytyy laajentaa tätä kattavuutta myös näihin innovatiivisiin ja rahoituksellisiin välineisiin. Tämä nyt on tällainen tekninen liite lähinnä. Tämä on komissiossa nimetty työryhmä, joka käsittelee tätä asiaa. Ja tämä liittyy myös varainhoitoasetuksen tarkistukseen siinä, millä tavalla esimerkiksi, ja tähän liittyy myös nämä euroobligaatiot delegaatiot, eh, joista esimerkiksi puheenjohtaja Barroso on hyvin selkeästi eh, puhunut. Eli tässä nämä uudet eh, kehityskulut ja se oppi, mitä on otettu. No, budjettissa ei ole kovinkaan paljon joustavuutta, varsinkaan huomioiden 2020 tavoitteet ja Lissabonin me keskustelemme tästä useissa yhteyksissä. Ja meidän täytyisi ehkäpä tehdä jonkinnäköinen tarkistus, Lissabon tyyppinen tarkistus ilman oikeudellista perustaa. Ehkäpä tämä on se parasta tehdä vuosittaisella tasolla. Se, mikä on herättänyt hyvin paljon mielenkiintoa alusta alkaen, on äh, omat varat osio. Meillä on kuusi ehdokasta. Kukaanhan ei ole täydellinen tällä listalla. Tässä on esitelty hyvin paljon taustatutkimuksia. Ja Tämä luettelo nyt selkeästi osoittaa pääkaupunkien vaatimukset ja pyrkimykset vähentää näitä, vähentää näitä suoria maksuja Euroopan budjettiin liittyen kansallisten rahoitusmekanismien luonteesta. Ja pääkaupungit seuraavat nyt hyvin tarkasti tilannetta, mutta meidän täytyisi olla avoimia myös tulopuolella. Budjetti-ihmiset tietävät, että komissiolta on vuotanut kaiken näköisiä asiakirjoja, nimettömiä asiakirjoja aikaisemmin, mutta nyt tällaista ei ole tapahtunut, joten komissio on todellakin kyennyt rakentamaan tätä budjettitarkistusta, uudistusta hyvällä tavalla sisällön kohdalta. Mutta se, mikä, mitä aikaisemmin näitä vuotoja tapahtui, ovat hyviä tavallaan viitekohtia, kun ajatellaan sisältöä, budjetin sisältöä, esimerkiksi kohesiota, kohesiopolitiikan keskittämistä ja ajatellen kohessiota välineenä vain köyhille Euroopan alueille. Nyt meillä on ihan uudenlainen näkökanta kohesioon, josta pidetään enemmän tällaisena Euroopan kehittämisenä. Ja tämä koskee myös Länsi-Eurooppaa. Ja tämä tehdään monella eri hallinnon tasolla, eikä enää tällaisena keskitettynä toimena. Ehkä meidän pitäisi kuitenkin eh, kiinnittää erityisesti huomiota tähän maatalouspolitiikkaan. Tässä meillä on hyvin selkeää kehitystä. Eh, aikaisemmin 80 prosenttia, nyt noin 40 prosenttia. Ja tässä on nyt selkeä tarve kasvattaa Euroopan kunnianhimoa myös maailman tasolla. Ajatellen nyt vaikkapa ulkosuhdehallintoa ja luku 1a. Siinähän on kysymys innovaatiosta, kilpailukyvystä ja julkisesta rahoituksesta, kun tuetaan kilpailukykyä ja innovaatiota. Me olemme esitelleet monia erilaisia optioita ja nämä optiot liittyvät rahoitusnäkymiin. Ja tässä on kysymys kaksi kertaa viisi menettelystä, jossa on siis, joka on yksi vaihtoehto. Optionaalista on myös se, millä tavalla rakennetaan budjettia, minkälainen se rakenne on, minkälaiset otsakkeet meillä on, ja millä tavalla pyrimme näihin 2020-strategian tavoitteisiin. Tämä kaikki liittyy nyt tähän budjetin uudistamiseen. Ja teidän pitäisi lukea tämä tämän teknisen liitteen myötä. Salvador Garriga, hän on aina sen sanonut, mutta hän puhuu aina luvuista ja nämä luvut löytyvät tuolta teknisestä liitteestä ja sen vuoksi nämä on otettava aina yhdessä. Eikö tämä nyt sitten ehkä riittääkin alustukseksi? Meillä on niin paljon kuitenkin äh, yksityiskohtaisia asioita, joista me haluamme keskustella. Kiitos paljon komissaari. Minulla on paljon puheenvuoropyyntöjä tällä listalla. Aloitan Salvador Garrigasta joka oletettavasti puhui, puhui koordinaattorin ominaisuudessa EPP-ryhmästä ja myös esittelijänä tästä tärkeästä valiokunnasta, budjettivaliokunnasta siis. Ente. Kiitos puheenjohtaja. En tiedä, minkä hatun tässä nyt päähän niin laittaisin, kun vastaan komission jäsenelle. Mutta koska komission jäsen oli hiljattain vieraana suuren valiokunnassa, jossa puhuttiin budjettiväliarvioinnista ja paikalla oli myös monia läsnä olevia kollegoita ja tuo kokous oli äärimmäisen mielenkiintoinen ja rakentava. Ensinnäkin meidän pitää välttää sitä, että vuoden 2001 budjettikysymyksiin sotketaan tulevaisuusnäkymät Meidän tulee puhua sellaisista kysymyksistä, jotka eivät tulleet selviksi tuolla SURE-valiokunnassa. Ehkä komission jäsen on pystynyt työstämään näitä kysymyksiä hieman pidemmälle ottaen huomioon tämän tämänpäiväisen budjettivaliokunnan kokouksen. Ensinnäkin rakenne. Aikaisemmassa kokouksessa me puhuimme siitä, että tulevien rahoitusnäkymien rakenne perustuisi 2020 strategian ja kolmen kasvun akseliin. Samoin analysoimme joitakin lukuja, joita saimme kollega, komission jäsen Lewandowskilta siitä, kuinka monta lippulaivahanketta oli mukana vuoden 2011 budjetissa. Tässä ainoastaan 43 prosenttia yhteisön menoista oli mukana tässä EU 2020-strategiassa ja siksi on selvää, että tässä täytyy päästä pidemmälle ja komission täytyisi määritellä paremmin se, kuinka se näkee ihanteellisen äh, rahoitusnäkymä rakenteen niin, että saadaan katetuksi suurempi määrä kuin mitä tänään on mukana 2020 strategiassa. Mutta toisaalta sen jälkeen, kun äh, budjetin tarkastus ja liitteet äh, käytiin läpi, niin huomasimme myös sen, että yksinkertaistamisessa ja toteuttamisessa ei ollut vielä menty kyllin pitkälle siinä, että saadaan tehostettua budjetin toimia ensi vuosina – Puhun tässä paikallis hallintokapasiteetista, siitä kuinka ne selviävät näiden Euroopan unionin ohjelmien pyörittämisestä. Tämä on tärkeä osa. Mielestäni komission tulisi työstää omaa kantansa vielä hieman syvällisemmin. Ja lopuksi oli vielä eräs kysymys, joka meitä huolestutti ja josta tulisi keskustella vielä tässä valiokunnassa, budjettivaliokunnassa. Eli että mitä saadaan aikaan 2020 strategialla niin, että se on tulevien rahoitusnäkymien ydin. Mitä tämä tarkoittaa talousarvion, talousarvion kannalta? Ainut tapa, mm, jonka avulla te voitte seurata komissiossa kansallisia uudistussuunnitelmia, on tämä äh, Euroopan ohjausjakso. Ja tämä on hyvin tärkeä aihe, koska jos mitään pakollista komission harjoittamaa seurantaa ei ole siitä, miten kansalliset jäsenvaltiot laativat näitä kansallisia uudistusohjelmia, niin silloin emme pääse niin pitkälle kuin haluaisimme 2020 strategian puitteissa seuraavassa rahoitusnäkymissä, emmekä halua, että tämä jää mitenkään kuolleeksi kirjaimeksi. Uskon, että te kyllä pystytte antamaan meille hieman enemmän tietoa siitä, kuinka haluatte ottaa mukaan nämä kansalliset uudistussuunnitelmat. Kiitos paljon. Minulla on hyvin paljon puhu- puheenvuoropyyntöjä. Pyydän teitä puhumaan mahdollisimman tiiviisti, koska komission jäsen ei voi kyllä olla täällä ihan loputtomiin. Edustaja Ellis. Uh, uh, uh, kiitos. komission hyvin ystävällinen, kun tuli paikalle. Kiitos, kun hän antoi meille mahdollisuuden tässä vaiheessa keskustella tästä budjettikatsauksesta. Tämä liittyy toki 29. lokakuuta neuvoston julkilausumaan, koska nämähän liittyvät toisiinsa, koska tässä on yhtäältä luvut ja sanat toisaalta. Ensinnäkin minusta tuntuu kovin omittain kohtuiselta, että teillä on tässä budjettikatsaus käynnissä, mutta ei kuitenkaan ole tarkistettu näitä lukuja, joita on 2012-2013 budjettirahoitusnäkymissä. Ja tämähän oli alun perin se tarkoitus, kun me lähdemme puhumaan tästä 1999. Nyt meillä on siis vielä budjettikatsaus, mutta ilman äh, tarkistettuja lukuja, mikä mielestäni on kovasti omituista. Toisekseen minusta on aika omituista, että me katselemme tässä nyt äh, kultaista tulevaisuutta ilman, että kuitenkaan meillä on yksityiskohtaisia analyysejä ohjelmista, jotka ovat käynnissä, mihinkä rahat on mennyt, onko huomioitu äh, tilintarkastus, äh, tuomioistuimen raportit liittyen monivuotisiin ohjelmiin, joissa on eniten ongelmia. Joten eikö komission jäsen todellakin ole, todellakaan ole tehnyt mitään tällaista kunnollista tutkimusta siitä, mitä on tapahtunut, koska esimerkiksi netissä on tuhansia, jotka ilmoittavat, että he eivät halua osallistua näihin ohjelmiin enää, koska kaikki on niin hallinnallisesti monimutkaista. Ja sitten viimeinen asia, kun katsotaan 2020 tavoitteita, on hyvin vaikeaa miettiä, millä tavalla määritellään näitä lukuja, kun ei tätä tehdä globaalisessa yhteydessä, koska on hyvin vaikea tietää, mitä tapahtuu ja miten tämä vaikuttaa esimerkiksi kilpailukykyyn. Eikö sen vuoksi olisi hyvä, että meillä olisi jonkinnäköinen ulkoinen asiakirja, joka arvioisi, mihinkä EU on ja Eurooppa on menossa 2020, koska meidän täytyy myös nähdä, mitä ulkopuolellakin tapahtuu, koska maailma voi muuttua täysin ja se tulee muuttamaan sitten myös sen, millä tavalla lukuja asetetaan. Kiitos hyvä kollega näistä hyvin täsmällisistä kysymyksistä ja täsmennyksistä. Edustaja Jensen. Uh, kiitos puheenjohtaja ja kiitos Janus siitä, että tulit tänne. Minä olen myös hieman pettynyt. Tämä on mielenkiintoinen asiakirja ja erityisen mielenkiintoinen liite. Tässä on taatusti paljon hyviä ajatuksia, mutta silti te sanotte meille, että se mitä me tässä saamme on tällainen askel askeleelta, vuosi vuodelta lähestymistapa. Ja minusta se ei ole mitenkään kunnianhimoista. Onko tämä todellakin äh, nykyisen komission mielestä hyväksyttävää? Onko teistä hyväksyttävää, että teillä ei ole minkäännäköistä ajatusta tai suunnitelmaa tästä päivästä vuoteen 2014 siitä, mitä tapahtuu Lissabonin tavoitteille ja millä tavalla me voisimme siirtää rahaa ohjelmista, toimivista ohjelmista sellaisiin ohjelmiin, jotka eivät toimi. Kaikki nämä hyvät ajatukset, joita meillä on ollut, eh, te olette työskennelleet aikaisemmin hyvin innokkaasti näiden ajatusten parissa, mutta mitä niille nyt on tapahtunut? Me olemme tilanteessa, jossa 2012-2013 Meillä ei ole rahaa maatalousotsakkeesta siirtää muualle. Eli meillä on todella vähän joustavuutta. Miksi te ette halua antaa meille todellista tarkistusta ja katsausta nykyisestä nykyisistä rahoitusnäkymistä ja kertoa ajatuksienne siitä, miten tätä voitaisiin tarkistaa niin, että tulevina kahtena kolmena vuotena voisimme toimia eikä vain istua kädet ristissä onko todellakin niin, että nykyinen komissio ei ole lainkaan kunnianhimoinen? Eikö tämä komissio halua tehdä budjetin kannalta yhtään mitään näissä rahoitusnäkymissä? Aiotteko te työskennellä ainoastaan seuraavien rahoitusnäkymien ja seuraavan komission suuntaan? Kiitos. Ja edustaja Gori Saabel seuraavaksi. señor tuvimos... Kiitos Meillä on komissaari Lewandowskin kanssa mahdollisuus keskustella tästä suurevaliokunnan kokouksessa ja puhun nyt vain erittäin lyhyesti, koska sosiaalistiryhmässä olemme jo pohtineet tätä. Ja äh, ihan voisin sanoa, että tässä dokumentissa voisi olla ja siinä on kiinnostavia aiheita kehittää eurooppalaispolitiikkaa 2020 pohjalta ja mikä on äh, merkitys tulevaisuudelle, antaa ideoita vähän yhteisestä maatalouspolitiikasta, yhteisestä kohesiopolitiikasta ja puhua, puhua vähän perusteellisemmin, mitkä ovat omat varat ja korostaa ehkä vielä enemmän, mikä on aika yleistä tässä valiokunnassa äh, puhua myös tämän seuraavien rahoitusnäkymien kestosta, sen jaksosta ja mikä on tällä hetkellä kovin muodissa puhua 5 plus 5 sen kestosta ja sitäkin pitäisi uudelleen tarkastella. Ja mikä on sitten kielteistä tässä asiakirjassa? Ja o, puhun tässä myös tästä 5 plus 5. Kyllähän se voisi olla suuri ehdotus, jos tämä tarkastelu olisi todella realistinen, todellinen tarkastelu, jota me ainakin odotamme ja toivomme, että saisimme irti tästä asiakirjasta, että se olisi se tulos. Minä en ollut täällä aikaisemmin, kun puhuttiin aikaisemmista rahoitusnäkymistä, mutta ainakin filosofia, joka minulle sieltä kerrottiin, joka sieltä tuli, että silloin kun nämä rahoitusnäkymät hyväksyttiin, niin tiedettiin, että tulisi olemaan rahoitusongelmia puolivälissä jakson puolivälissä, että voitaisiin päästä sopuun uudelleen tarkastelusta ja tarkastella poliitikkoja sillä tavalla, että mikä toimii hyvin ja mikä huonommin ja mikä, miten voitaisiin parantaa ja voitaisiin todella painottaa enemmän tätä näiden poliitikkojen rahoittamista. Ongelma, joka meillä on jatkossa yhä, eikä tämä asiakirjakaan sitä ratkaise. Minä haluaisin tietää miksi ja mitä mieltä te olette tästä. Miten me ratkaisemme nämä ongelmat, jotka riittyvät rahoitukseen, jotka meillä on yhä tänä päivänä aktuelleja, koska tämä tämä asiakirjahan voisi hyödyttää meitä tulevia rahoitusnäkemiä ajatellen, mutta ei se tämän päivän ongelmaa ratkaise tällä hetkellä. Tehän aivan varmasti eh, olette olleet trilogian kokouksissa sovitteluissa ja tiedätte aivan, te olette ensimmäinen ihminen tietämään ja tuntemaan nämä ongelmat, mitä meillä on tällä hetkellä, jotka ovat vielä ratkaisemattomia. Se huolestuttaa minua. Tämän asiakirjan kunnianhimon puute huolestuttaa minua emme voi taas, emme voi taas saada kaksi vuotta myöhässä tätä asiakirtaa. Emme saa enemmän hukata aikaa. Aika on jo hukattu ja mielestäni pitäisi nyt löytää ratkaisu tähän ja minä haluaisin tietää, mitä komissio on tästä mieltä, vaikka tämä asiakirja on mielenkiintoinen, mutta ei se minun mielestäni ole ihan oikea oppilen budjetin uudelleen tarkasteluasiakirja. Kiitos. Kiitos Eder. Edustaja Surjan, olkaa hyvä. Köszönöm a szót, elnök úr, csatlakozva az előttem szólókhoz. Kiitos paljon, hyvä puheenjohtaja. Minä olen samaa mieltä edellisten puhujien kanssa. Haluaisin tehdä kommentin ja esittää kysymyksen. Tässä on kommenttini. Komissaari sanoi juuri äskettäin, että kohesiopolitiikan tavoitteena on kohesiopolitiikan tavoitteena ainakin tähän asti on ollut äh, tarkoitus tukea vaikeuksissa olevia EU-alueita. Minä aloitan alusta. Kolmannen kerran sanoo puhuja. No, kohesiopolitiikan tavoitteena on ollut tukea vaikeuksissa olevia alueita, mutta tänä päivänä me todella ryhdymme luomaan kehityspolitiikkaa enemmän kaupunkitaajamia ajatellen. Minä haluaisin kiinnittää huomiotanne siihen, että kohesiopolitiikka kuuluu EUn menestystarinoihin. Se on yksi niistä. Mutta huolimatta tästä on suuri ero, aivan suunnattoman suuri ero, vailla vertaansa oleva ero hyvin kehittyneiden alueiden ja kehityksestä jälkeen jääneiden alueiden kanssa. Eli jos halutaan muuttaa kohesiopolitiikkaa, niin pitäisi luopua siitä alkuperäistavoitteista ja tarkoitteista, ja silloin toimitaan aivan solidaarisuuspolitiikan periaatteiden vastaisesti. Tästä on pieni viite, jos halutaan tässä asiakirjassa, jossa puhutaan ympäristökysymyksien hallinnoinnista ja hoidosta, siinä puhutaan, miten halutaan estää saastumista, miten voidaan sitä hallinnoida, mutta ei voida todellakaan tehdä sitäkään sillä tavalla, että se sälytetään jo käynnissä olevien ohjelmien harteille ja ohjelmat, jotka eivät vielä ole, eh, joita ole vielä viety päätökseen. Nyt tulee kysymykseni. Me kuulimme puheenjohtaja Barroson puhuvan ratkaisusta 5 plus 5. Monet meistä Äh, olivat aika yllättyneitä, elleivät sitten ihan järkyttyneitäkin tästä ehdotuksesta, mutta yhä lukuisemmat ihmiset ovat äh, sitä mieltä, että tässä on jonkinlaista järkiperäistä ajattelua taustalla, eli se voisi todella olla ihan järkevä hyvä ratkaisu. Mutta yksi äh, ehto tässä puolivälin tarkastelussa eikä sen pitäisi olla mikään niin sanottu tarkastelu, mitä on aika paljon harrastettu tähän mennessä. Hyvä komissaari, minä kysynkin teiltä nyt, miten te miellätte, miten te äh, näette tämän ylimenovaiheen, jos ajatellaan äh, järjestelmää, joka perustuu seitsemän vuoteen, ja että siirryttäisiin järjestelmään, joka perustuu 5 plus 5 vuosijaksoihin. Ei tietenkään voida 14 vuoden jälkeen lähteä supistamaan yksi, kaksi ky- jaksoa kymmenen vuoteen. Me tarvitsemme ylimenokautta välttämättä. Mitä te olette mieltä tästä? Miten te näette tämän tilanteen? Kiitos siitä, että olette läsnä. Kiitos, hyvä kollega. Nyt edustaja Portas. Eh, eh, Kiitos puheenjohtaja. Hyvä komission jäsen. Minä olen jo käyttänyt puheenvuoron budjetin välitarkastuksesta ja olen yhtä mieltä niiden huomioiden kanssa, joita täällä on esitetty, mutta haluaisin todeta seuraavaa. Tämä asiakirja, joissa on joitakin mielenkiintoisia ajatuksia, on asiakirja, joka on sellainen, että Käytännössä tässä siis käsitellään tulevia, tulevaa rahoituskehystä. Ei tämä niinkään ole todellinen tarkastelu nyky rahoituskehykseen, ja tämä on pääongelma. Mehän keskustelemme tässä nyt tulevasta rahoituskehyksestä ja elämme äärimmäisen tiukalla säästölinjalla. Se, että keskustellaan nykykehyksen äh, väliarvioinnista, niin se todella vaikuttaa niihin poliittisiin valintoihin, joita tehdään tulevaisuuden suhteen. Ja tämä on tämän asiakirjan ensimmäinen heikko kohta. Eli tässä tavallaan mennään asioiden edelle, eikä puututa vuoden 2012-2013 ongelmiin, kuten tulisi tehdä. Ja tästä taas seuraa tilanne, että jos emme todella käsittele vuosien 2012-2013 vakavia ongelmia, niin silloin on selvää, että vuonna 2014 ainoastaan lykkäämme kriisin aikaansaamia ongelmia tulevaisuuteen. Ja minä kuulun niihin, jotka uskovat, että että tarvitaan välttämättä sellainen budjetti, jolla voidaan kompensoida rahapolitiikkaa. Ja 80-luvulla, kun kohesiopolitiikka ja rakennerahastot perustettiin, niin tähän pyrittiin. Ainakin se tilanne, jossa nyt elämme, Euroopassa on hyvin erilainen kuin 80-luvulla, ainakin yhdessä asiassa. Eli siinä, että mm, meidän maamme ovat tavallaan tyrmäyskurssilla, törmäyskurssilla siis sellaiset maat, joissa on ylijäämää, niitä vastaan, joissa on alijäämää. Ja tämä kuilu kasvaa kasvamista. Ne toinen ero on sosiaalinen epätasa-arvo. 80-90-luvun politiikat johtivat siihen, että hitaammin kasvaneet syrjäiset maat kehittyvät nopeammin kuin keskeisen Euroopan maat. Ja nyt tämä kriisi on tämän edellisen vaiheen tavallaan loppupiste. Ja nyt näillä nykyisillä ehdotuksilla emme pysty sulkemaan tätä kuilua, emmekä myöskään tasoittamaan sosiaalisia eroja. Eli tällä asiakirjalla ei vastata millään tavalla näihin kahteen keskeiseen ongelmaan. Kiitos, edustaja Tryppel. Herr Präsident, ich muss gestehen, dass ich mich langsam... Oder wie Sie... Niin, puheenjohtaja, ähm, pikkuhiljaa minusta äh, tämä tuntuu nyt aika hankalalta. Minä olen äh, useasti voinut komission jäsen Lewandowskin kanssa keskustella eri tehtävissä tästä kysymyksestä. Ja hän on aina sanonut minulle, että minä olen liian kärsimätön. No minun mielestäni hän taas on monilta osin liian, kärsi, liian kärsivällinen sitten, minä olen kärsimätön. Me olemme äänestäneet rahoitusnäkymistä moneen kertaan ja neuvotelleet siitä, että me saamme tämän budjettikatsauksen senkin takia, että olemme vakuuttuneita siitä, että meidän täytyy muuttaa jotakin aika nopeasti niin, että voimme olla sekä poliittisesti että taloudellisesti menestyksekkäämpiä. Minä olin viime viikolla Kiinassa ja Kiina on jo maailman johtaja esimerkiksi tuulivoimassa, missä Eurooppa oli ennen edelläkävijä ja nyt se aikoo tehdä saman aurinkoenergialle. Eli tämä on se ongelma, että kun me olemme päässeet eteenpäin jossain, niin emme sitten enää jäämme lepäämään laakereillamme ja esimerkiksi teollisuuspolitiikassa meidän täytyisi ponnistella eteenpäin. Ja tämä on yksi suuri ongelma myös EU 2020 strategian kanssa. Ja miten tämä näkyy sitten budjetissa jo vuosina 2012 ja 2013, mutta myös 2014. Sen vuoksi tämä asiakirja minulle on enemmänkin tällainen ajattelupaperi tai tällainen, missä mietitään asioita, eikä se, millä tavalla toimitaan, eikä tämä ole poliittisesti se asiakirja, mistä aikoinaan päätettiin. Tällä hetkellä neuvostossa jäsenvaltioissa odotellaan sitä, että ilmapiiri muuttuu hallitusten välisemmäksi koko ajan. Se ei ole hyvä neuvostolle eikä teillekään. Ja sen vuoksi toinen strateginen kysymys, mitä poliittisia johtopäätöksiä te vedätte tästä ja millä tavalla te uskotte, että me yhdessä, komissio ja parlamentti, voimme olla vahvempia neuvoston suuntaan niin, että voimme puolustaa yhteisiä etujamme. Kiitos Helga. Rainer Böge. Kiitos. Voin todella jatkaa siitä, mitä Helga sanoi. Vaikka meillä on Lissabonin sopimus, meillä on vaara siitä, että teemme asioita niin kuin ennen Lissabonin sopimusta. Ja tämä on todella epäilyttävä kehityskulku. Meillä on ollut jo mahdollisuus keskustella tästä asiakirjasta komission jäsenen kanssa ja tämä ei ole sellainen asiakirja, jota odotimme vuonna 2006 neuvotteluiden perusteella. Olisimme odottaneet enemmän. Ja samoin täytyy ottaa huomioon se, että kyllähän tässä asiakirjassa on joitakin mielenkiintoisia asioita, joista tuolloin puhuttiin, jotka ovat ajankohtaisia myös nyt, ja joista voi olla hyötyä myös, myös nyt, mutta Helga on aivan oikeassa siinä, että kyllä tällaista intellektuelle ajatuskulkaa voi tässä harjoittaa, mutta jotakin konkreettistakin täytyy saada aikaan. Ja haluaisin nyt puhua ensinnäkin omista varoista. Komissio sanoo tai tuo tässä esiin selkeästi joitakin mielenkiintoisia ajatuksia omien varojen keskustelun edistämiseksi. Ja tässä ehdotetaan, että asteittain voitaisiin omilla varoilla päästä siihen, että kansallista panosta voidaan vähentää. No, on siis tällainen lista, ja komissio pohtii sitä, ja pohditaan, että milloin voidaan tehdä jotakin konkreettista näiden omien varojen suhteen. Mutta ryhtykääpä nyt aloitteeseen. Teillä on aloiteoikeus. Jos ette sitä käytä, niin muut tekevät sen. Eli ei voi sanoa, että oma aloiteoikeuden, jos ei tee mitään. Jos neuvostossa tai jos neuvostossa ei toimita, silloin syntyy tyhjiö ja silloin parlamentti tai komissio ja muut alkavat toimia. Ja nyt uskon, että komission täytyy osoittaa, että sillä on oikeutetusti aloiteoikeus. Sen tulee toimia nyt lähipäivinä konkreettisemmin tämän asiakirjan suhteen. Ja toinen huomio, jonka haluaisin esittää, koskee ajanjaksoja ja kestoja. Meillä on tässä nyt kolme mallia esillä. Maaliskuussa vanha parlamentti alo- oma-aloitemietinnön pohjalta kävi keskustelua mahdollisesta pidennyksestä, kun otetaan huomioon Lissabonin sopimus ja uudelleen tarkastelu. Ja sitten puhuttiin viiden vuoden tar- ajanjaksosta, jotta legitiimisyys ja demokraattisuus kasvaisivat. Totta kai on niitä, jotka sanovat, että saadaan tämä viiden vuoden malli. Ja jotkut sanovat, että ehkä puhutaan kuitenkin vielä seitsemästä vuodesta. Nyt komissio on ehdottanut viittä plus viittä vuotta ja niiden välissä olisi välitarkastus. No, kun keskustellaan tästä mallista ja näen, että jäsen valtiot voivat tässä tavallaan hyötyä, koska ne voivat saada tiettyjä tukia kymmenen vuoden ajalle, tai tavallaan ne voivat myös tästä hyötyä, niin en usko, että kaikki olisivat tämän puolella, mutta mitä pidempi tämä aika on, sitä joustamaton siitä tulee. Neuvosto voi sanoa, että tätä tarkisteltaisiin ainoastaan kymmenen vuoden välein. mutta meidän talousarviomme täytyy olla sellainen, että, että sen pitää pystyä, kuten Helga sanoi, reagoimaan nopeasti myös uuti, uusiin muutoksiin. Ja siksi, hyvä komission jäsen, ja ajattelen tässä nyt myös suuren valiokunnan jäseniä Jutta ja Salvadoria, meidän tulisi katsoa, mitä hyötyä, mitä haittaa näistä eri malleista koituisi. Mitä huonommat luvut ovat, sitä lyhyemmät jaksot, lyhyempiä jaksojen tulisi olla. Ja mitä toimimattomimpia joustavuusvälineet ovat, sitä lyhyemmällä aikavälillä tässä tulee toimia. Ja täytyy muistaa myös tämä kirje, joka aikaisemmin laadittiin. Se tekee tämän 5 plus 5 mallin aivan turhaksi. Parlamentti ei voi lähteä mukaan siihen, mitä ehdotettiin. Tai silloin jäämme täysin poliittisen päätöksenteon ulkopuolelle. Ja siksi meidän tulee todella pohtia selkeästi näitä kolmea eri mallia, mitä lukuja, mitä mahdollisuuksia meillä on talouspolitiikan talousarvion muodostamiseen ja vasta sen jälkeen tehdä päätös. Ja sanon tietoisesti nyt sen, että jos jäsenvaltioiden estävä neuvostossa sanoo, että talousarvion tulisi olla nykyistä pienempi, niin silloin nykytilannekin olisi siis parempi. Ja kun keskustellaan mukautuksista ja uudelleen tarkasteluista suhteessa Lissaboniin ja katsotaan budjettia 2011 ja 2013, niin tilanne on todella tärkeä. Eikä tässä voi toimia niin kuin jotkin jäsenvaltiot pyytävät. Jos esimerkiksi puhutaan luvusta 08, luomme kasvevakaussopimuksen numero 2, niin että voidaan puuttua tilanteisiin. Samoin haluamme edistää investointipankin tilannetta, niin silloin 5 plus 5 malli ei toimi. Ja siksi pyytäisin, että komissio todella tarkastelisi, siis tiedän, että ette halunneet pidentää tätä viidellä vuodella, mutta jos joku tekee ehdotuksen, niin usein komissio tyrmää sen ja sanoo, että ei, meillä on aloiteoikeus. Mutta todella pyytäisin, että te todella tarkkaan tarkastelisitte näiden mallien yksityiskohtia, hyviä ja huonoja puolia, ja seuraatte sitä, mitä neuvostossa tapahtuu. Ja sen jälkeen ehkä tästä tulisi keskustellaan ensi vuoden alussa ei pysyvissä komiteoissa tarkemmin. Merci. Euh, Kiitos paljon, hyvät kollegat. Meillä on hyvin vähän aikaa. Minulla on vielä viisi puheenvuoropyyntöä. Paljon kysymyksiä on jo esitetty ja kuultu, osoitettu komissiojäsenelle. Pyydän teitä nyt rajaamaan puheenne yhteen minuuttiin. Muuten komissaarilla ei ole aikaa, varata, aikaa vastata. Varapuheenjohtaja Alvaro. Kiitos, minuutti riittänee, koska haluaisin jatkaa siitä, mitä Anni Jensen sanoi liittyen siihen, että miten pitkälti tämä nyt on tällainen tarkastelu, budjettitarkastelu, koska jos me ajattelemme tulevaisuutta, niin täytyy hyödyntää myös menneisyyden kokemukset. Ja no, minä olen ollut täällä vasta kuusi vuotta, mutta joka tapauksessa se, millä tavalla budjetti on todellakin käytetty, sitä täytyy, se täytyy tietää, koska koko ajan tarvitaan enemmän rahaa, mutta meidän täytyy miettiä, millä tavalla me käytämme sen, mitä meillä on. En ole nähnyt mitään tutkimusta siitä, mikä lisäarvo on yhdellä eurooppalaisella eurolla verrattuna siihen, mitä sillä saadaan aikaan. Joten meidän täytyy miettiä sitä, millä tavalla me käytämme rahamme tänään. Kiitos, hyvä hyvä kollega, rouva varapuheenjohtaja Jutta Haug, olkaa hyvä. Kiitos. Minulla, minulla olisi kyllä myös konkreettinen kysymys äh, tulevaisuutta silmällä pitäen. Se, mitä Raima sanoi, en voi hyväksyä tätä viittä vuotta, en myös 14-18. Äh, Meidän täytyy pohtia, mitä tapahtuu, jos meillä on entistä vähemmän rahaa käytettävissämme. Mutta itse pohdin vielä siitä, että meillä on yhteisöllinen perusta, joka, jossa tapahtuu niin, että komissio tekee aloitteen, neuvosto tekee päätöksiä ja parlamentti ehdottaa jotakin hienoa, ottaa kantaa. Ja meillä on 2020 strategia. Jos katsomme nyt tätä strategiaa, niin silloin täytyy todella katsoa kokonaisvaltaisesti asioita. Tästä keskustelimme viimeksi. Ja silloin kun puhumme kokonaisvaltaisesta lähestymistavasta, ei riitä, että pyydämme, että kaikki pääosastot tekevät yhteistyötä keskenään, vaan sen lisäksi meidän täytyy pyrkiä siihen, että Euroopan taso nivotaan yhteen kansallisen tason kanssa. Tässä totta kai meillä on myös muita lähestymistapoja. Esimerkiksi jos saamme tämän Euroopan talouden ohjausjakson, se voi olla hyvä meidän kannaltamme, mutta tässä asiakirjassa ehdotetaan, että äh, laadittaisiin tällainen kehitys, äh, kumppanuussopimus. Ja kun katsomme operationaalisia ohjelmiamme siinä muodossa kuin ne to- nyt tunnemme, komission tulee ne hyväksyä tai se voi pyytää parannusta niihin. Niin mitä näihin liittyen nyt sitten tapahtuu? Liittyykö tällaiseen sopimukseen mahdollisuus asettaa sanktioita, jos tietyt kriteerit eivät täyty? Saadaanko tähän tavallaan lisää eurooppalaista lihaa? vai onko Eurooppa vastuussa tavallaan vain siitä rungosta ja jäsenvaltiot sitten antavat lihaa luitten päälle? Tähän ehkä tarvittaisiin uusia ajatuksia. Ja jos komissiolla on pidemmälle meneviä ajatuksia tällaisesta sopimuksesta, niin miten sitten jäsenvaltiot tähän reagoivat? Merci Jutta, Göran Färm. Kiitos Jutta. Sitten Göran Färm. Kiitos. Muutama huomio. Mikäli jotkut jäsenvaltiot ovat vakavia ehdotuksissaan, että leikataan budjetti 0,8 prosenttiin seuraavassa budjetissa, niin me menettäisimme noin 30 miljardia vuosittain unionin budjetista. Minusta meidän pitäisi tässä nyt keskittyä oleelliseen. Mitä tapahtuu, jos me leikkaamme 30 miljardia unionin budjetista? asiat, joista me puhumme, eurooppalainen lisäarvo ja niin edelleen, tällaiset asiat muuttuvat yhtäkkiä paljon tärkeämmäksi, eivätkä olekaan enää arkilauseita. James Ellis sanoi, että 30 000 tutkijaa ovat äh, vastustaneet tätä byrokratiaa näissä tutkimusohjelmissa. Mutta samanaikaisesti meillä on 3 400 000 eurooppalaista tutkijaa Euroopan ulkopuolella sen vuoksi, että heillä ei ole tarpeeksi hyvä tulevaisuus unionissa. Joten voisimmeko käyttää unionin budjettia paremmalla tavalla niin, että voisimme puuttua tämänkaltaisiin ongelmiin? Ja sitten vielä sisämarkkinoista. Miksi me olemme epäonnistuneet, äh, kun olemme pyrkineet rakentamaan fyysisiä sisämarkkinoita? Me emme ole kyenneet rakentamaan infrastruktuuria ja energiastruktuuria, joka todellakin äh, yhdistäisi EUn. Jos me kykenisimme tähän, mitä se merkitsisi taloudelle? Meidän täytyisi ottaa esiin nämä suuret asiat, suuret linjat ja pyrkiä selvittämään erot Euroopan ja ei-Euroopan välillä. Ja jos on kysymys esimerkiksi siitä, että leikataan 30 miljardia budjetista, tämä on tärkeää. Sen lisäksi meidän täytyy todistaa, että voimme käyttää rahoja tehokkaalla tavalla. Ja tästä puuttuu ehdotuksia. Siis pidän tästä ajatuksesta, että on yhteinen strateginen puitteisto rahastoille. Hyvä idea, mutta meidän täytyy olla konkreettisempia. Tilintarkastustuomioistuin kritisoi silti rakennerahastojen toimia. Ja on paljon asioita. Te itsekin mainitsitte, että ohjelmat käynnistyvät liian hitaasti, äh, ohjelmat ovat liian monimutkaisia, liian byrokraattisia. Meidän täytyy olla konkreettisempia. Muuten jäsenvaltiot eivät anna meille rahaa. Joten meidän täytyy tässä nyt äh, ottaa esiin nämä perusasiat. Se on ehkä kaikkein tärkeintä, mitä voimme tehdä. Kiitos Jöran. Ihan lyhyesti edustaja Godmanis. So I look at my watch one minute. I, I would... Anteeksi. Haluaisin sanoa kolme asiaa. Jos äh, analysoi 2007-2011 äh, maksumäärärahoja, niin näkee äh, selkeät linjat. Ensinnäkin, mistä rahat tulevat tähän elvytysohjelmaan, ja sitten budjettiin. 2009 1,7 miljardia, sitä ei edes maksettu tässä ohjelmassa haluaisin saada teidän vastauksenne, niin miten me toimimme jatkossa, koska näyttää siltä, että tämä on tällainen rahalähde, jota on käytetty eri tarpeisiin. Tässä on jokin vialla. Toinen liittyy kohesiopolitiikkaan. Emme me voi puhua viisi tai seitsemän tästä, tai kymmenestä vuodesta. Jos katsotaan sitoumuksia, niin maksut tulivat vasta kolmantena vuotena. Eli ensin on sitoumukset, mutta maksut ovat nolla ja maksut tulevat, äh, maksumäärämäärärahat tulevat vasta kolmantena vuotena. Joten miksi siinä on sitten sitoumukset heti mukana? Joten rakennerahasto on oikeastaan toinen lähde, jonka rahoja käytetään erilaisiin tarpeisiin, kuten myös elvytyssuunnitelma. Samoin kuin tämä äh, kuudes tutkimusohjelma, jonka itsekin mainitsitte – se, että äh, se ei toimi. Silloin jokin on väärin. Rahat on äh, osoitettu myös maksumäärärahoihin, niin täytyisi katsoa, millä tavalla se on toiminut. Siellä on miinus 10 prosenttia, miinus 7 prosenttia, plus 10 vuodesta toiseen. Tämä kolme kysymystä ovat tärkeitä, koska jos katsotaan nämä äh, väliarvioita, niin on ohjelmia, jotka ovat jo viidennes, viittä vuotta käynnissä ja kuitenkin varoista on käytetty vain 70 äh, prosenttia, joka tarkoittaa sitä, että tämän ohjelman pitäisi olla käynnissä paljon kauan. Kiitos. Merci beaucoup, mon cher collègue. Kiitos, hyvä kollega. Viimeinen puhuja, edustaja Ivo Kalfin, olkaa hyvä. Mr. President. Uh... Kiitos, viimeisenä vuosikymmeninä tässä budjetissa on ollut selkeitä epätasapainoja. Te haluaisitte nyt tavallaan paremmalla tavalla käyttää näitä tiukennettuja budjetteja, mutta haluaisin tietää, miten esimerkiksi rakennerahastolle, mitä muu, mikä muuttuu? Ja eikö meidän täytyisi miettiä sitä, että mitä me menetämme, kun meillä ei ole suurempi budjetti. Jotkut puhuvat siitä, että Eurooppa ei enää näy. Miksi me Miksi te ette tekisi mietintöä siitä, äh, mitä tapahtuu, jos meillä on vähemmän äh, Eurooppaa? Mitä tapahtuu, jos meillä on vähemmän Eurooppaa? Mitä tapahtuu, äh, jos budjetti olisi esimerkiksi korkeampi? Mitä tämä toisi jäsenvaltioille? ja otetaan vielä huomioon esimerkiksi euroalueen vakaus, niin esimerkiksi yhtenäinen verotuspolitiikka voisi tätä parantaa. Enkä tässä nyt lähde puhumaan näistä menopuolista ollenkaan. Joten jos puhutaan kaiken kaikkiaan Euroopan budjetista, niin, niin esimerkiksi kun puhutaan eurooppalaisten projektien parantamisesta ja muusta, minusta meidän pitäisi olla hieman rohkeampia ja katsoa hieman yleisemmin tulevaisuutta, mitä me menetämme tämän budjetin vähenemisen myötä. Hyvä, oikein hienoa. Komissaari, jos sallitte, niin yksi kommentti kommentti, budget review uudelleen tarkastelu. Tässä me katsomme kymmenen vuotta eteenpäin. Me täytyy olla rohkea ja myöntää se tosiasia, että Lissabonin agenda sehän piti olla niin, että kymmenessä vuodessa saadaan kilpailukyky oikealle tolalle. Se oli kymmenen vuoden unelma toisin sanoen, mutta tämä 2020 pitää nyt perustua ihan todellisuuteen ja todellisille tilannearvioille. Minusta tuntuu, että tämä kyllä vaatii, ja löydämme kyllä keinot siihen, se vaatii me sitä, että me rahoitamme yhteisön politiikat EUn budjetista. Silloin tarvitaan uusia varoja, uutta rahoitusta. Ja myös meidän pitää tajuta, miten me voimme myötä vaikuttaa kansallisten budjettien laatimiseen, jotta voimme niiden avulla, niiden välityksellä rahoittaa yhteisiä EU-hankkeita. Toki niistä osa rahoitetaan yhteisön EU-budjetista, mutta kyllä osa voidaan rahoittaa kansallisten budjettien turvin. Vuosikymmen 2010 siitä eteenpäin sen pitäisi olla se vuosikymmen, jolloin Euroopan budjetti ja kansalliset budjetit alkavat todella toimia yhdessä. Mitä nyt on jo saavutettu niin ainakin on päästy koordinaatioon näistä budjettivajeista, velkaa, velkatasosta ja mikä on saldotilanne kansallisella tasolla. Jos puhutaan esimerkiksi taloudesta, talouden hallinnosta ja ö, päätöksiä, joita tehtiin viime viikolla huippukokouksessa. Mutta meidän pitäisi sopia, miten luodaan se mekanismi, joka voi rahoituksellisesti auttaa hätätilanteessa, mutta tätä taku, näitä takuita ei ole nyt vielä rahoitettu, ei löydy sitä mekanismia, millä voitaisiin rahoittaa ja taata sen toiminta. Eli meidän pitää koko ajan pitää mielessä se, että tämä toiminta on järkevää vain silloin, jos me kykenemme myös kytkemään, liittämään siihen jollakin tavalla mahdollisimman nopeasti kaikki EU-jäsenmaiden kansalliset budjetit. No niin, hyvä komissaari, annan teille puheenvuoron. Thank you. My impression is that with time. Kiitos. Käsittääkseni ajan mittaan. Nämä keskustelut ja puheenvuorot olivat ehkäpä terävämpiä ja ehkäpä hieman vaativampia. Yleiseen sävyyn voisin sanoa, että kun te sanotte, että tämä ei ole tarpeeksi kunnianhimoinen, että eihän tässä ole kysymys tarkistamisesta, vaan tässä on kysymys enemmän tällaisesta heijasteluista, ajatteluista. Ja 2011-2013 lisätarpeista. Tällä on tiettyjä vaikutuksia 2020-strategiaan, kuten täällä sanottiin. Tämä on alle 40 prosenttia tämän päivän budjetista. Mutta syytökset ovat kyllä ihan oikeutettuja, olen samaa mieltä tämä tässä ei varsinaisesti tarkastella ja muuteta nykyistä tilannetta. Ja monet jäsenet täällä tekivät hyvinkin poliittisia lausuntoja, kuten esimerkiksi Helga Tryppeli, Göran Färm, Raimer Böge. Ja silloin, kun te teette tällaisia poliittisia lausuntoja, niin minäkin vastaan poliittisin termein. Toki on määritelty jossain määrin, mitä nyt tarvitaan. Ja minä puolustan tätä askel askeleelta lähestymistapaa. Se perustuu budjettiperiaatteisiin ja me tarvitsemme oikeusperustan, että voimme kohdistaa varoja. Meillä on ulkosuhdehallinto, meillä on tällaisia hyvin selkeästi määriteltyjä asioita, jotka on otettu esiin näissä vuosittaisissa varoissa. Esimerkiksi turvallisuuspolitiikka on yksi asia, joka on jopa kaksinkertaistunut vuodesta 2007. Sama koskee oikeus- ja sisäasioita. Nämä ovat asioita, joista piti tai pitää sopia vuositasolla. ITER, banaaniohjelmat ja niin edelleen. Tässä on tiettyjä asioita, jotka perustuvat oikeusperustaan – eikä niistä voida päättää parlamentin halujen mukaan. Mutta te haluatte tässä tällaisen kontekstistrategian. No, tässä tilanteessa minulla on sellainen kuva, että me olemme hyvin tällaisessa hallitusten välisessä lähestymistavassa – joka ei välttämättä nyt ollut ihan Lissabonin sopimuksen ajatuksen mukainen, mutta tämä nyt on todellisuus ja täytyy myös huomioida Euroopan taloudellinen todellisuus. Meidän tarkoituksemme eh, ei ollut provosoida liikaa, vaan esitellä enemmänkin tällainen tasapainoinen asiakirja. Ja no, omat varat on yksi kohta, johon on reagoitu enemmän. Ja äh, tässä on tällainen tavallaan poliittinen ja taloudellinen äh, sekamelska, koska täytyy äh, säästää ja kuitenkin täytyy voida toimia. Ja eihän tässä nyt ole kysymys kuitenkaan ainoastaan säästämisestä yhteisön budjetissa tai kansallisissa budjeteissa – mutta kyllä minä, minusta tämä on kuitenkin tarpeeksi provokatiivinen äh, niin, että äh, saadaan aikaan reaktioita äh, omiin varoihin. Lehdistö kutsuu tätä eurooppalaiseksi verotukseksi. Ja mitä tulee parlamentin strategiaan, me emme halua provosoida liikaa ennen Brysselin joulukuista huippukokousta. Me haluamme puolustaa komission oikeutta esitellä autonomisella tavalla realistisia ja kunnianhimoisia ehdotuksia vuoden 2013 jälkeiselle ajalle. Ja tätä pidetään jonkinnäköisenä tällaisena ennakointiajatteluna. Äh, Meillä on aikamoisia rajoituksia, jos me haluamme olla poliittisesti realistisia, kun esittelemme omat näkemyksemme Euroopan tulevaisuudesta. Tämä on hyvin selkeä vaihto, vaihtoehto. Ajatelkaa tilannetta, että yhtäällä meillä on neuvosto ja toisaalla me. Ja meidän täytyisi jollain tavalla linkittää nämä vuosittaiset budjetit tämän äh, budjettitarkastelun tai katsauksen kanssa. Toivaakseni. tässä nyt on kysymys enemmänkin parlamentin poliittisesta mielenkiintoista budjettiin. Ja minusta on, on toivottavaa, että parlamentti on mukana näissä neuvotteluissa. Mutta en, en haluaisi mitään tällaista selkeää julkilausumaa joulukuussa, koska pelkään, että se saattaisi rajoittaa Euroopan 2013 jälkeisen ajan budjetin realistisia lähtökohtia. Tämä on tällainen hieman varovainen strategia, jossa me nyt teemme budjettikatsausta ja mietimme tarpeita, uuden rahan tarpeita. Me olemme saaneet paljon aikaan siirtämävaroja otsakkeesta toiseen, mutta ajatellen nyt Iteriä, Banania, asetusta, Palestiinaa ja niin edelleen, niin me tarvitsemme tällaisia siirtovälineitä siellä, missä se on mahdollista. Vastauksen näihin, vastaus näihin esitettyihin epäröinteihin on hyvin poliittinen. Ja jos tarkastelette tätä liitettä esimerkiksi, niin kyllä siitäkin löytyy ajatuksia tulevaisuudelle. Ja se, että ne otettaisiin sitten mukaan tähän ensi vuoden pakettiin. Ja tästä könttäsumma syytöksestä, niin minun vastaukseni on, että tässä täytyy olla ei ainoastaan poliittinen, vaan myös tekninen. Mitä tulee sitten näihin konkreettisempiin kysymyksiin ja kommentteihin, Salvador Garriga kuuluu niihin, joka vaatii tältä enemmän tätä asiakirjalta kysyy, mitä todellinen yksinkertaistaminen merkitsee. No se ei ole vielä ajankohtaista tässä asiakirjassa. Tässä se vasta merkitään, vasta mainitaan. Ja sama kommentti teki James Ellis, joka valitti sitä, että tutkijat eivät ole valmiita hyväksymään näitä byrokraattisia toimia ja että tiedemiehet ja bisnesmiehet ovat nämä kaksi tärkeää kategoriaa. Erityisesti PK-yritykset yhtäältä ja toisaalta sitten toisella puolella tutkijat. Mutta heidänkin toiveisiin meidän täytyy vastata heidän tarpeisiinsa näissä monivuotisissa ohjelmissa. Meidän täytyisi tehdä selkeitä ehdotuksia ja uskon, että meidän varainhoitoasetuksessa pitäisi olla enemmän tällaisia output-suuntautuneita Ja meidän täytyy tässä tarkastella näitä könttäsummamenettelyitä, mm, erilaisia investointeja. Mutta kaikki tämä perustuu konsultoinnille, joten meidän täytyisi rohkaista näitä pienempiäkin mahdollisia tuensaajia tulevaisuudessa olemaan pelkäämättä tätä byrokratiaa. Mutta toisaalta meidän täytyisi myös saada rakennerahastojen kansallinen hallinta äh, tarkastelluksi. Olette oikeassa, koska esimerkiksi tilintarkastustuomioistuinhan on tätä valittanut ja ehkäpä tänä vuonna kohesiorahastossa tämä hieman vähenee, äh, nyt nämä väärinkäytökset tai ongelmat. Mutta me tarvitsemme, me tarvitsemme äh, enemmän tällaista paikallistakin kansallista valvontaa. Joten toki te saatte enemmän siinä, kun yksinkertaistetaan nämä kolme varainhoitoasetuksen vuosittaisiin tarkistuksiin liittyvää asetusta. Meidän täytyy tietää, kuinka paljon käytetään ja miten on sovittu vuoteen 2013 asti. Ja James Ellis puhui myös vaikutuksista. No, teidän tietämyksellänne budjetista, te pystytte näkemään nämä vaikutukset liittyen esimerkiksi globaalisiin siirtoihin. Lisäbudjetti vuodelle 2010, se on ihan luettava, mutta sitä ei ole vielä toimeenpantu esimerkiksi maaseudun kehittämiseen. Mutta siellä on koko joukko ohjelmia, jotka eivät toimi ennen kuin me olemme tehneet nämä siirrot. Tämä on tällaista epävirallista vaikutusten arviointia käynnissä olevaan budjettiin. Mutta lisäarvio budjetti 2010 numero 10 on noin 1 miljardi maksumäärärahoja, mikä on alle 1 prosentti budjetista. Vuonna 2008 tämä oli noin 5 miljardia. Joten kyllä tässä toimeenpanossa nyt yleisellä tasolla on tapahtunut parannuksia. Tämä on vastaus myös niille, jotka haluaisivat äh, muuttaa tätä budjettia äh, rahoitusnäkymien äh, loppuvuosiksi. Meillä on käynnissä olevat ohjelmat, jotka on suunniteltu seitsemäksi vuodeksi. Tilanne niiden kohdalla on parantunut ja tämän pitäisi näkyä vielä paremmin vuosina 2012 ja 2013 koska äh, tämä tällainen siirtäminen, vaihtelu äh, tulee vähenemään, jos mennään eteenpäin. Ja sitten vielä viimeinen huomio James Ellisille. Missä määrin me voimme saavuttaa enemmän innovaatisen kilpailukykyisen Euroopan kohdalla ja pyrkiä välttämään aivovuotoa Tämä oli myös äh, Alvaron ja Färmin huomio. Eli että meillä on tällainen aivovuoto-ongelma. Parhaat aivot ovat jättämässä Euroopan. Tämä liittyy julkisiin varoihin. Minä olen hieman skeptinen liittyen näihin tavoitteisiin, joita me voimme saavuttaa äh, käyttämällä julkisia varoja, perustamalla uusia virastoja ja lisää byrokratiaa. Meidän täytyy huomioida nykyinen tilanne, riskienotto, äh, joint venture-yritykset ja muut. Mutta minä olen, ajattelisin tässä aika liberaalisesti. Kyllä minä näin nämä rajoitukset näissä kunnianhimoissa liittyen siihen, että käytettäisiin enemmän julkisia varoja ja perustettaisiin vaikka uusi virasto, jonka avulla ratkaistaisiin nämä ongelmat. No ei se ole keino ratkaista ongelmia Euroopassa liittyen siihen, että ei ole tarpeeksi innovaatioita. No Helga oli oikeassa, kun hän puhui innovaatioista, vihreän teknologian innovaatioista – julkisin varoin. Tämä on ollut tilanne monissa maissa, monilla mantereilla, mutta tässäkin on tiettyjä rajoituksia, mitä voidaan saavuttaa julkisin äh, rahoituksen turvin. Eli minä tässä nyt vastaan enemmänkin tähän yleiseen syytökseen siitä, että tässä ei ole kysymys budjettikatsauksesta. No nyt haluaisin keskittyä kohesioon, josta Surjan ja Goodmanin, Sportage, myös Helga puhuivat ja Jutta Haug. Minun mielestäni tämä on nimenomaan eurooppalaista politiikkaa. Ja minusta meidän tulisi jatkaa tätä. Meillä on paljon hyvää toimintaa ja sitten on paljon huonoa toimintaa molempien joukossa, jotka saavat rakennerahastolta varoja. Toki tässä on kuilu joten näiden välillä, joten siis argumentteja löytyy molemmilta puolilta. Mutta jos vertaamme tätä asiakirjaa vuoteen 2009, niin tässä on ihan selkeä ero. 2009 kysymys oli tyyppisistä kohesiopolitiikan jakoajatuksista. Sanoin, mä, tätä lähinnä, silloin ajatuksena oli suunnata rahoja lähinnä Itä-Eurooppaan. Budjettitarkistuksissa yleensä on tarkoitus siitä, että katsotaan näitä eri tarpeita kohesiopolitiikassa. Ei ainoastaan jakoperusteita, vaan myös tarkastella, missä on kasvukeskuksia, minkälaisia millä tavalla rahoja käytetään. Ja mietitään sitä, mikä on, miten mä voin komission jäsen Haanin ja minä, mitä me voimme tehdä yhteistyötä. Esimerkiksi Espanjassa, Itä-Euroopassa, niin tätä pidettäisiin tällaisena espa- eurooppalaisena politiikkana. Ja jos te sanotaan, että okei, keskitytään tällaiseen jakopolitiikkaan Itä-Euroopan puolelle, jos niin sanotaan, niin silloinhan tämä loppuu, koko kohesiopolitiikka loppuu. Meidän täytyy katsoa sitä, pitää sitä tällaisena kehityspolitiikkana Euroopassa ja puolustaa sitä nimenomaan tällaisena Euroopan kehityspolitiikkana. Ja Erra Kudmankin toi täällä esiin sen, että maaseutupolitiikan, maaseudun kehittämispolitiikka ei ole toiminut hyvällä tavalla. On niin paljon asioita, jotka liittyvät tähän esimerkiksi ITERiin tai muihin ohjelmiin. Tämä on tavallaan tällainen näkyvä vaikutusten arviointi, analyysi siitä, miten rahoitus toimii. Jutta Haug. Kyllä. Jutta Haug, eh, ihmetteli sitä, millä tavalla tässä saadaan lihaa luiden päälle. No, tämän pitäisi varmasti näkyä, kun me nyt lähdemme puhumaan tästä kohesiopaperista, joten tämä tulee ilmi tässä nyt tulevina päivinä ihan, mikä lopputulos tulee olemaan. Mikä on sitten filosofia tämän takana? Se on se, että voitaisiin integroida lukuisia kohesioinstrumentteja eh, niin, että eh, saataisiin mukaan tämä territoriaalinen näkemys niin, että meillä on monia eri välineitä eri kategorioissa. Osa kohesiovälineistä on maatalouspolitiikassa ja niin edelleen. Tässä on selkeästi nyt yritetty tällaiseen alueelliseen ulottuvuuteen käyttämällä kohesion eri välineitä, integroimalla ne tavoitteeseen. Ja tavoitteen mukaan sitten ehkäpä on välillä parempi saada näkyviä tuloksia kohesioista. Mutta käytyäni monissa valtioissa ja monilla alueilla, niin tällä hetkellä vielä tärkeämpää on, ja tässä minä tarvitsenkin budjettivaliokunnan apua, on yhteisrahoituksen rajojen määrittely. Eli niin kutsuttu tämä kriisihallinta vuonna 2009 johon liittyivät nämä etumaksut. Nyt meillä on tämä yhteisrahoitusongelma ja meidän täytyy pyrkiä tekemään kohesiopolitiikasta realistista politiikkaa, yhteisrahoitus kansallisella ja alueellisella tasolla. Sama koskee kohesiopolitiikkaa monivuotisessa puitteistossa. Reimer Böge oli ihan oikeassa ja hän on ihan realistinen, mutta mikä on vaarallista 5 plus 5 on se, että jäädytetään äh, tämä säästöpolitiikka ja tiukan markan politiikka. Minä perkään sitä, että 2011 ei tulisikaan tätä todella tarkkaa säästöpolitiikkaa. Se oli suunniteltu vuodelle 2010, mutta se on nyt tulossa 2011 todella, todella tiukkana kansallisissa budjeteissa esiin. Ja tämä on se ajan henki. Joten me emme voi tavallaan jäädyttää tätä kriisi Eurooppa-henkeä budjetin puitteisiin. Joten me tarvitsemme Euroopalle jonkinnäköistä rahoituksellista äh, rauhaa, niin että voisimme välttää näitä tappeluita rahasta, joka ei edistä integraatiota. Meidän täytyy löytää oikeanlainen tasapaino. Yhtäältä budjettien tiukentaminen, äh, säästömielessä ja toisaalta myös sitten taata Euroopalle useiksi vuosiksi rahoituksellinen ähm, rauha ja antaa yhdistyneen unionin keskittyä moniin lukuisiin muihin haasteisiin, joihin on vastattava ja joihin on annettava yhteinen vastaus. Ja nyt vielä viimeinen huomio. Kalfinin, Färmin ja puheenjohtajan kysymyksiin. Euroopan budjetti ei eh, ole laskemassa. Vuosi 2011 tulee olemaan oikeastaan eh, nousussa. Mutta toivon mukaan eh, tässä ei käy huonosti. Meillä on, jos otamme, vaikka otamme huomioon neuvostonkin lähtökohdan, meillä on potentiaalia kasvuun 2011, vaikkakin tässä ollaan tiukkoja. Sitoumukset tulevat olemaan 1,13-1,14 prosenttia BKT 2011. Tämä on ihan realistista. Maksusitoumukset tulevat olemaan hieman yli 1 prosenttia mutta en nyt tässä lähde ennakoimaan näitä vuosittaisia neuvotteluita, mutta jopa nykyisessä tilanteessa me emme voi odottaa enempää kasvua 2011, mikäli sitten päästään sopimukseen. Mutta toki me tarvitsemme budjetin legitiimiyttä. Meidän täytyy todistaa, että paremmin käytetty euro tuo enemmän lisäarvoa yhteisön tasolla kuin kansallisella tasolla. Tässä on kysymys voimavarojen yhteisestä käytöstä, yhteisiin haasteisiin vastaamisesta, haasteisiin, joihin yksittäiset jäsenvaltiot eivät yksin kykene vastaamaan. Esimerkiksi voimme nopeasti vastata kansan, erilaisiin esimerkiksi ympäristökatastrofeihin tai muuhun. Tässä on kysymys siitä, millä tavalla vastataan tulevaisuuteen ja millä tavalla arvioidaan kustannuksia siitä, äh, onko enemmän Eurooppaa tai vähemmän Eurooppaa. Hyvä taustapaperi neuvotteluille seuraavista rahoitusnäkymistä on välttämätön ja uskoakseni meidän tulisi se laatia. Vaikkakin äh, kollegani komissiosta tuota katselevat minua hieman äh, skeptisesti. Mutta jotta se olisi todellinen asiakirja, se, sitä ei voida polkaista tai vetää hihasta, joten se laskemme, mitä tapahtuu vuoden 2013 jälkeen, meidän täytyy myös laskea negatiivisiakin vaihtoehtoisia vaihtoehtoja, mitä tapahtuu, jos me emme vastaa Euroopan budjetin kautta yhteisiin haasteisiin. Tässä minun huomioni. meidän täytyy tehdä, me ottaa myös esimerkiksi omat varat tähän 2011 ja tämä lyhyt lista, mutta kun me puhumme tulevaisuudesta, meidän täytyy tehdä valintoja myös omissa varoissa. Merci, monsieur le président. Euh, Kiitos, hyvä komissaari. Minä otan tästä yleispoliittisen johtopäätöksen ja voin vetää tästä kaksi uutta tietoa tiedotetta meille. Ymmärränkö oikein, että jos Euroopan komission sisällä siellä on 23 virallista kieltä, 24 on tämä kehonkieli, body language, ja ehkä pitää sitäkin varten värvätä uusia tulkkeja. Toinen asia on se, että te yhdytte siihen filosofiaan, joka liittyy tähän Tory-puolueen näkemyksiin. Minä kuulen täällä vähän erilaista hyrinää salissa. Me voisimme varmasti olla kaikki samaa mieltä siitä, että jos me, py, py, jos me seuraamme Disraelin suuren brittiläisen pääministerien filosofian takana. Me olemme konservatiiveja aina silloin, kun asiat suljuvat ja kulkevat hyvin eteenpäin, mutta emme ole konservatiiveja silloin, kun ne tökkivät paikallaan. Ja edust- herra komissaari, me tiedämme kaikki, että eurooppalainen budjetti nyt vähän polkee paikallaan, mutta yhteisen vaivan ja ponnistelujen turvin se varmasti nyt kähtää liikkeelle ja voimme kaikki olla Tori-puolueen jäseniä. Minä nyt jätän sitten tämän puheenjohtajan tuolin ensimmäinen varapuheenjohtaja astuu remmiin. Ja, liebe Kollegen, äh, wir haben noch einiges zu... No niin, hyvät kollegat, meillä on vielä paljon tehtävää, joten jatkakaamme. Nyt meidän täytyy keskustella lisätalousarvio numero 10, ja olen varma, että Raima Böge ja Laszlo Surjan haluaisivat hekin myös puhua tästä lisätalousarvio 10. Samoin lisätalousarvio 9. Ja nyt pyydän, että Laslo johdattelee meidät näihin kahteen asiaan. Uskon, että nämä voidaan käsitellä yhdessä. Ole hyvä, Laslo. Ich äh, könne ganz kurz sein. Äh, I support the amending budget. Minä tuen lisätalousarviota numero yhdeksän sellaisenaan. Piste. And budget number 10. Ja lisätalousarvioesitys numero 10. No, siitä pitää puhua hieman. Mutta jos aloitamme takapäästä, niin pyydän, että valiokunta tukee tätä, mutta Minulla on kuitenkin kaksi tai jopa kolme muttaa. Mutta numero yksi on se, että meidän tulisi kehottaa komissiota löytämään muita ratkaisuja, kuten että leikataan budjettikohtia, niin kuin tässä lisätalousarvioesityksessä numero 10. Mutta numero kaksi on se, että tämä lisätalousarvio numero 10 sitä ei voida arvioida yksinään, erillään. Meidän täytyisi miettiä 53 siirtoja, yleiset siirrot, yleisten siirtojen valossa. Meillä voi olla kuva komission ehdotuksesta, neuvostosta, liittyen 2011 budjettiin. Ajattelen tässä otsaketta 1b, yleiset siirrot, komissio lisää tätä otsaketta yli miljardilla. Selkeästi osoittain, että kriittiset huomiot tästä valiokunnasta ja teidän esittelijänne vuosi sitten oli hyvin huolissaan siitä, että jäsenvaltioilla on nyt ohjelmia ja että sillä on suuret paineet eh, täyttää tämä kuilu eh, maksusitoumusten ja määräysten välillä tässä otsakkeessa. Tämä yksi miljardi on siirto, on oikeastaan eh, kohteliaisuus meidän suuntaamme. Mutta saman aikaan neuvosto kuitenkin ehdottaa, että leikataan yksi B-otsakkeessa komission ehdotuksia ensi vuonna. Joten voisin ilmaista, että on selvää, että tämäkin tullaan muuttamaan vuol- kuluvana vuotena – mutta nyt me emme puhu vuodesta 2011. Haluaisin vain mainita nämä asiat, jotka liittyvät tähän. Sitten on vielä kolmas asia liittyy aikatauluihin. En tässä pyydä mitään suljettua kokousta. Tämä on taktinen asia. Nimittäin sikäli mikäli ei saada mitään sopimusta neuvoston kanssa liittyen ensi vuoden budjettiin, silloin unionin täytyy elää tämän yksi 12, yksi 12 osan kanssa ainakin jokunen kuukausi. Ja lisätalousarvio numero 10 jälkeen maksujen määrää vähennetään miljardilla. Joten eilen toivoin teidän tätä tukevan sanoin kolmikantaneuvotteluissa, että esittelijä on valmis tukemaan lisätalousarvion esitystä numero 10, mutta vasta sopimuksen jälkeen. Joten pyydän tällaista ehdollista tukea tältä valiokunnalta. Vain, jotta voimme tavallaan saada tällaisen taatun aseman. Toki minä toivon, että me saamme aikaan sopimuksen marraskuussa, joulukuussa, koska tahansa. Toivon mukaan kuitenkin ennen ensimmäinen tammikuuta olisi ihan kiva, että me voisimme vaikkapa viettää viimeisen, vuoden viimeisen päivän Strasbourgissa yhdessä. Eihän kukaan tiedä, mitä tapahtuu. Kiitos. Ja, vielen Dank. Ähm, wir können, wir können das mit... Kiitoksia. Varmasti kello 15, kun meillä on kokous suljetun ovin, voimme työstää tätä hieman eteenpäin, mutta toisaalta nythän meidän ei vielä tarvitse tehdä mitään päätöksiä. Ja toisaalta vasta ensimmäinen joulukuuta meillä on täällä valiokunnassa äänestys asiassa ja toivottavasti silloin tässä saadaan asiat sovitettua yhteen neuvoston kanssa niin, että toiveesi toteutuu siitä, että ensin tehdään sopimus neuvostossa ja sitten vasta saadaan lisää talousarvio 10. No, jos tästä keskustellaan lounan jälkeen, niin passaa. meldungen dat. Selvä. Onko muita puheenvuoropyyntöjä? Ei ole. Sitten lisätalousarvioesitys numero 10. Kukaan ei ole. Y- yhdeksän, anteeksi. Eli se hyväksytään tällaisena. Näin voimme siirtyä esityslistan kohtaan kahdeksan. Siinä meidän on tarkoitus ottaa käyttöön solidarisuusrahaston varoja. Tämä on Raima Bögen. Heiniä, ole hyvä. Äh, Aivan lyhyesti tässä on siis kyse siitä, että otetaan käyttöön solidarisuusrahaston varoja tällä kertaa Portugalin Madeiran äh, vuoden 2010 katastrofiin ja toisaalta Xyntia myrskyn tuhoihin Ranskassa Atlantin rannikolla vuonna 2010. näistä koituneet menetykset olivat noin 1,08 miljardia, joka vastaa 0,68 prosenttia Portugalin BKTLstä, eli tässä ylittyi tämä 0,6 prosentin raja, ja näin se kuuluu suoraan solidarisuusrahaston toimivaltuuksiin tai sen alaan suurkatastrofeissa. Eli tähän voidaan soveltaa tätä asetusta. Ja mitä tulee sitten Ranskaan, siellä tappiot olivat noin 1,4 miljardia euroa. Ja tässä tapauksessa nämä luvut jäävät normaalin kynnysarvon alle, joten näin komissio Ranskan pyynnöstä on soveltanut tässä asetuksen artikla 2 2, eli poikkeukselliset olot, niin että voidaan tukea Ranskaa tällaisessa poikkeuksen laajassa luonnon katastrofissa, josta on koitunut suurta haittaa väestölle ja taloudelle. Eli tässä ehdotuksessa 31 1,25 miljoonaa menisi Portugalille ja 35,6 miljoonaa Ranskalle, eli yhteensä noin 66,89 miljoonaa. Tätä tulisi tukea. Tarkistusten jättämisen määrä on 12.12. Äänestys olisi valiokunnassa 18.12. Tässä täytyy mainita myös se, että mm, suhteessa lisätalousarvio yhdeksään. varat elvytyssuunnitelmasta ja uusiutuvissa energialähteissä niiden rahoituksessa on tiettyjä ongelmia. Ja tässä, tässä todella voimme katsoa, mitä tältä osin voidaan tehdä. Ja komissiolta tulisi saada myös ajoissa tietoa, mutta kuitenkin suosittelen, että puol- puolamme näitä pyyntöjä. Kiitos nyt vielä kaikille kollegoille tiedoksi. Tarkistusten jättämisen määräaika on 10.11. eli huomenna kello 12. Eli siihen asti teillä on aikaa jättää tarkistuksia. Miguel Portas on pyytänyt puheenvuoroa. Era só para fazer uma, uma muito breve observação. Ihan yksi huomautus tai kommentti. Minä puolan sitä, että näitä varoja käytetään. Mutta haluaisin kuitenkin tässä ääneen pohtia vähän ja jättää sen teidän kuultavaksi. Madeiran tulvat tapahtuivat helmikuussa kahdeksan kuukautta sitten. Rahahan ei sinässään ole suuri summa, 31 miljoonaa euroa. Se ei ole tärkeätä, jos ajatellaan tuhoja, jotka olivat 1,8 miljardin luokkaa. Eli tämä summa on aika rajattu eurooppalainen tuki on hyvin rajallista ja se saapuu kovin kovin myöhään tämä rahasumma. Meidän pitäisi paremmin lähteä li- irrottamaan varoja tämän tyyppisistä mekanismeista. Talvi koittaa vielä Madeiralle, niin kuin muuallekin, muuallakin Euroopassa. Ja vielä on paljon suuria vaikeuksia edessä. Alueet ovat suurissa taloudellisissa rahoituksellisissa vaikeuksissa. Monet perheet elävät ahdingossa tulvien seurausten takia, koska ei olla vielä voitu tehdä peruskorjaus, perusrakennuksia taloihin. Joen uomia oli pystytty vielä korjaamaan, veden virtauksia ei ole pystytty vielä mm, ohjaamaan, eli tulvan vaikutukset tuntuvat vielä kovin kourin tuntuvasti arkipäivän elämässä. Eli pitäisi toimia paljon nopeammin, paljon ripeämmin tämmöisen rahaston varojen irrottamisessa silloin, kun tämän tyyppisiä katastrofeja tapahtuu erenkin nyynä kirjan talouden aikakaudella. Barbara? Sì, grazie. Barbara. Kiitos puheenjohtaja. Halusin vain sanoa, että viime huhtikuussa pieni EPPn valtuuskunta kävi Madeiralla ja kävi sillä alueella, johon tämä tulva eniten vaikutti. Minä olin mukana, samoin Carriga ja Fernandes, Carvalho, he olivat mukana ja aluehallitus, hallinto otti meidät vastaan – ja meillä oli paljon erilaisia tapaamisia, lehdistötilaisuuksia, joissa kerroimme, että parlamentti ja koko EU ovat lähellä tätä aluetta, aluetta, joka kärsi todella katastrofaalisista seurauksista. Me tapasimme ihmisiä, jotka olivat jääneet ilman kotia, näimme autoja, joita oli paiskautunut keskelle tietä ja mutaa on edelleen monilla alueilla, vaikka hallitus onkin, olikin tuolloin pyrkinyt toimimaan mahdollisimman pikaisesti, kun kesäkausi oli edessä. Ja kuten toimittiin Aquilan tilanteessa Italian suhteen, tuolla saatiin rahaston varoja käyttöön hyvin pikaisella aikataululla ja toivottavasti näin pystytään tekemään myös Portugalin kohdalla. Tässä kaikki. Ja, ich glaube, wir haben immer wieder das Problem, dass... Niin, nähdäkseni meillä on aina solidarisuusrahaston äh, suhteen se ongelma, kuinka paljon aikaa kuluu siinä, kun jotain tapahtuu ja että voimme antaa todella rahat käyttöön. Tässä ajanjakso on usein liian pitkä. Se on totta. Tätä voidaan ehkä hieman nopeuttaa, tätä prosessia. Ehkä komissio voisi hieman pohtia hallinnollisia askeleita, joita voitaisiin hieman lyhentää. Ja totta kai tiedän, että jäsenvaltiot ensin arvioivat tämän aiheutuneen haitan ja vasta sen jälkeen ne voivat esittää pyynnön sillä, että ne saisivat jotakin, tukke, jotakin tukea. Mutta helmikuusta nyt tähän marraskuuhun on todella kulunut paljon aikaa. Salvador. Para ser justos. Rouva puheenjohtaja, meidän pitää olla oikeudenmukaisia. Ja kyllä, tällekin on annettu aika paljon huomiota. Te varmasti muistatte miten Slovakin viranomaiset joutuivat käymään läpi omien tulviensa kanssa. Ja sehän kesti puolitoista vuotta, kun se prosessi kesti. Ja tänä päivänä me puhumme tulvista, jotka koettelivat kahdeksan kuukautta sitten ja nyt ollaan marraskuussa ja ajatellaan olla, tuolla ihan rajoilla, miten viranomaiset voivat käyttää rahaa tai onko rahat ollut avuissa, mutta me, silloin kun meillä on hallintoa, hallintoviranomaisia paikallisella tai kansallisella tasolla, ja Euroopan unionin komissio, niin silloin se prosessi kyllä viipyy, se kestää. Se on EUn politiikkaa tämä viivyttely. Jos me, meillä on tämmöinen rahasto, meidän pitäisi siitä irrottaa nopeasti rahaa, niin meidän täytyy muistaa, että se kyllä kestää. Kyllä me olemme aika hyvässä keskiarvossa kuitenkin. Kyllä komissio on nähnyt nähdä tietääkseni hyvin paljon vaivaa mutta keskeistä on se, että täytyy olla yhteydessä kansallisten ja paikallisten viranomaisten ja yhteisön viranomaisten tai EUn yhteisön viranomaisten kanssa. Meidän täytyy myös ajatella, miten rahoitetaan, niin meidän täytyy muistaa, mm, että jos me pidämme mielessämme, että prosessi, joka kestää vuoden, niin kyllä se on ihan hyvin hoidettu silloin. Kiitos puheenjohtaja. On selvää, että nämä menettelyt ja kaikki se, mikä liittyy katastrofeihin, niin näitä prosesseja täytyy todella nopeuttaa mahdollisimman hyvin. Maderalla työt aloitettiin välittömästi ja Maderan paikallishallinto jatkoi töitä ja edelleen se odottaa rahoitusta sekä Euroopasta että sitä apua, mitä Portugalin hallitus lupasi. No niin, huomenna on tarkistusten jättämisen määräaika. Ja 18. marraskuuta sitten meillä on äänestys ja tämä tulee täysistuntoon joulukuussa. Ja mahdollisesti nämä varat siirretään Portugalin ennen vuoden loppua. Nyt sitten seuraavan esityslistan kohtaan tai kohtiin. Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotto kahdessa eri tapauksessa. Niistä ei tarvitse nyt tehdä päätöstä, vaan ainoastaan keskustella. Barbara, kohdat 9 ja 10. Kiitos puheenjohtaja. Globalisaatiorahaston varojen käyttöönottoa ovat pyytäneet Saksa ja Slovenia. Ja tästä Saksan pyynnöstä on kyse siitä, että annetaan tukea neljän yrityksen 1181 työpaikkansa menettäneelle työntekijälle tällaisesta painokone yrityksestä. Tässä on kyse 8,3 miljoonasta. Ja toinen pyyntö, joka tulee siis Sloveniasta, siinä halutaan apua yli, yli 2500 Mura-nimisen yrityksen, tekstiilialan yrityksen työntekijälle. Tässä on kyse hieman yli kahdesta miljoonasta eurosta. Tarkistuksia on määrä jättää 12. marraskuuta asti ja valiokunta äänestys on 18.11. Ja nyt puheenjohtaja haluaisin puhua niistä äänestyksistä, jotka meillä on vielä tänään. Ne koskevat kuutta, tämän solidarisuusrahaston käyttöönottoa ja pyynnöt tulevat Hollannista. Nämä on ehdotettu ja budjetti, tai esitelty budjettivaliokunnassa aikaisemmin. Niistä on keskusteltu ja näistä ollaan äänestämässä todella tänään. Mutta Alvaro ja Aplan ovat jättäneet tarkistuksia, joita itse tuen. Niissä pyydetään palautet varmuutta niistä tiedoista ja siitä, kuinka näitä rahaston määrärahoja todella käytetään. Ei saa unohtaa, että kyseessä on sellainen rahasto, jolla on tarkoitus auttaa työpaikkansa menettäneiden uudelleen työllistymistä niin, että he saisivat pitkäaikaisia työsopimuksia. Ja tässä valossa haluaisin muistuttaa kollegoita jotka jättävät tarkistuksia siitä, että on tehty jo tarkistuksia Portosin mietinnössä siitä, miten globalisaatiorahaston rakennetta ja käyttöä voitaisiin parantaa. Eli nyt me ainoastaan odotamme, että komissio ensi vuoden tämän rahaston tarkastelussaan vastaa näihin kollegoiden pyyntöihin. Kiitos. Kiitos. Ja sitten äh, edustaja Wertman. Kiitos. Haluaisin puhua näistä painokoneista, Heidelbergin painokoneista. Tämä on ollut äh, hyvä, äh, hyvin toimetuleva yritys, kansainvälisesti tunnettu. Se on ollut Saksan konerakennuksen helmi. Ja suureksi hämmästyksekseni näen nyt yhtäkkiä, että tämä yritys anoo näitä varoja, koska minulla on tällaiset luvut 2005 ja 2006 se oli 229 miljoonaa, 2006-2007 meillä oli 300 miljoonaa, 2007-2008 199 miljoonaa, 2008-2009 347 miljoonaa ja tulevana vuosina 86 miljoonaa, joten tämä yritys on nyt joutunut miinukselle, tappiolle. Tässä on kysymys siis yrityksestä, joka on menossa jyrkkään alamäkeen. Jos katsotaan eri lehtijuttuja tai informaatioita, joita löytää lehtijuttuja, niin tämä yritys on siirtynyt esimerkiksi Shanghain markkinoille. Vuosi 2006 tämä oli kolmanneksi suuri, joka oli kolmanneksi suuri markkina silloin. Ja tällä hetkellä tällä yrityksellä on lähtenyt ylöspäin talous menemään. Kysymys onkin nyt se, vaikkakin tilanne on vielä vaihteleva, Saksa on hyväpalkkainen maa tai sillä maksetaan kovia palkkoja. Ja nyt yritys haluaa irtisanoa yli tuhat työntekijää ja lähdetään sitten muille markkinoille, Aasian markkinoille, jossa palkkataso on matalampi. Joten minulle itävaltalaisena, kun lukee vaikkapa esimerkiksi Bild-lehteä, Bildsaitunkia, jossa otetaan esiin se, että millä tavalla käytetään EUn rahoja täällä EUssa ja sitten siirrytään Aasian markkinoille. Minun mielestäni meidän täytyy nyt todellakin tarkistaa tämä tilanne, onko tämä todellakin tarpeen. Se, että Saksassa EUn rahoin tuetaan henkilökuntaa, joka irtisanotaan, mutta sitten samanaikaisesti Aasian markkinoilla lisätään henkilökuntaa. Mielestäni tässä on aikamoinen epätasapaino ja minusta tämä pitäisi nyt tarkistaa ja miettiä tarkkaa, Koska esimerkiksi minä tiedän amerikkalaisesta yrityksestä, joka toimii Itävallassa. Odotan sieltä nyt tarkkoja lukuja. Yhtäältä meillä on komissiolta saadut tiedot eh, ja nyt tämä, mikä meillä on. Meidän täytyy nyt eh, tarkistaa tämä ja yhdessä illassa minä löysin jo aika lailla informaatiota. Minä haluaisin vain, että tästä keskustellaan. Ähm, Kiitos Wertman tästä Heidelbergin painokoneesta. Minulla on siihen myös henkilökohtainen suhde tavallaan. Tai sellainen suhde, johon liittyy oma asuinalue, niin se pyysi tuolloin tämän painokoneen saamista. Meidän alueellamme, Ruudun alueella on paljon työttömyyttä perinteisen teollisuuden vähenemisen myötä, mutta tämä painokone haluttiin perustaa tavoite yksi alueelle yhteen uuteen osavaltioon Saksassa niin, että saatiin enemmän tukirahoja. Tästä on nyt joku seitsemän vuotta aikaa. Halusin tämän kuitenkin mainita. Ehkä Barbara puuttuu tähän vielä, mutta eivät yritykset, jotka irtisanovat ihmisiä, saa tukea, ei heitä auteta, vaan nämä työntekijät joihin irtisanomiset kohdistuvat. Eli heitä on tässä tarkoitus auttaa ja saada heidät uudelleen työmarkkinoille ja parantaa ehkä heidän pätevyykseen ja niin edelleen, mutta Barbara voi kertoa tästä lisää. Nyt Laszlo Surjan ja Portos ovat pyytäneet puheenvuoron. Laszlo. Yes, I exactly want... Uh... Niin, halusin sanoa sen, mitä sinä sanoit. Meidän täytyy olla selvillä siitä, että nämä rahat, joita annetaan, ne eivät mene tälle yritykselle. Kuitenkin mielestäni on hyvin mielenkiintoista keskustella tästä asiasta, koska jos otan tässä toisen esimerkin, esimerkiksi solidaarisuusrahastosta, kun tuli selväksi, että joku on vastuussa jostakin katastrofista, silloin tämä raha pitäisi palauttaa komissiolla. Tulevaisuudessa, kun me valmistelemme, suunnittelemme tätä globalisaatiorahoitusta, me voisimme ottaa tämän ehdon mukaan myös siihen, että jos yritys on päättänyt, että he haluavat äh, siirtyäkin johonkin toiseen paikkaan sen vuoksi, että tuki siellä on korkeampi ja palkat ovat matalammat ja niin edelleen, niin että he muuttavat äh, äh, lisätäkseen omia voittojaan, niin silloin ei ole ollenkaan selvää, että Euroopan unioni olisi osallisena tukemassa. Jäsenvaltioiden tehtävähän on hoitaa työttömyyttä mutta on tiettyjä tilanteita, joissa Euroopan unioni on tavalla tai toisella mukana siinä. Ja meidän täytyisi myös saada parempi kuva. Tai meidän, tai se globalisaatiorahastahan on myös osaksi sitä, että voidaan parantaa unionin imagoa. Mutta jos ö, yritys ö, on itse osallisena tässä ongelmassa, niin No nythän ei meidän tarvitse tehdä päätöksiä näistä asioista, mutta tämän kaltainen keskustelu voisi käynnistää tulevia kehityskulkuja. Sen vuoksi oli hyvin mielenkiintoista kuulla tämä, mitä me nyt kuulimme. Miguel. Miguel. Eh, sobre este dilema que foi Niin, minä haluaisin käyttää taas puheenvuoron tästä ongelmasta, onko kollega otti esille. Kyllä tässä nyt on miettimisen aihetta. Siis jos vaikka sanotaan, että tämä rahasto on tukemassa erotettuja työntekijöitä eikä yritystä. No, jos eihän tässä nyt ole mitään epäilyksen sijaa. Ehdotus on tehty, se on meillä edessämme. Se on ihan tarkka ja asianmukainen ja oikea ja vastaa tilannetta. Mutta, mutta jos tilanne on se, että monikansallinen yhtiö siirtyy toiseen paikkaan ja luo uusia työpaikkoja muualla, näinhän on jo tapahtunut, näinhän on käynyt jo näissä ehdokasmaissa. Irlannistahan puhuttiin pitkään, kun sieltä lähdettiin perustamaan uutta yritystä Puolaan. Eihän tämä nyt ole mikään ensimmäinen kerta, kun elämme tällaista seuraamme tällaista tilannetta, mutta meidän täytyy kuitenkin pystyä ratkaisemaan tämän tyyppiset ongelmat. Olen samaa mieltä kollega Surjanin kanssa siitä, että pitäisi tai meillä, meillä pitäisi olla toinen instrumentti tai toinen asetus tai säännöstö käytettävissä, joka takaisi korvaukset silloin, kun käytännössä voidaan todeta – että, ai, että jollain tapaa epäsuorasti on rahoitettu tätä kollektiivista erottamista. Eli jos te, voidaan todeta, että tämä kollektiivinen erottaminen on aivan todellista. Sitä, siitä pitää puhua, ei sitä pidä mitenkään salata. Frau Wertmann, bitte. Vielä Wertmann. Kaksi asiaa haluaisin vielä sel- selvittää. Ensin, Siis se, miten tähän globalisaatiorahastoon suhtaudutaan. Totta kai tällaiset työntekijöitä tukevat toimet ovat hyviä, mutta tässä on kuitenkin selvä se, että jos yritys erottaa ihmisiä, niin mm, he tietävät, että ihmiset saavat EUlta rahaa ja samalla kuitenkin parannetaan markkinoita. Näin ei voida tehdä vero varoilla. Ja tästä oikeastaan tässä on mielestäni kyse. Ja tässä täytyy pohtia sitä, että kehitetään sellainen toimintatapa, että näin ei toimita. Kuten näistä luvuista näkee, niin tämä yrityshän kukoistaa. Eli yritys tavallaan sysää vastuun EUlle. Ei näin voi olla, ja tästä varmasti olemme kaikki yhtä mieltä ich verstehe das, aber was, naja, wollen wir... Ymmärrän tämä toki, mutta eihän me tästä puhumme. Jos me noudatamme tätä nyt, tai lähdemme tätä eteenpäin viemään ja sanomme, että näin ei voi tehdä, niin silloinhan tapahtuu niin kuin 20 vuotta sitten, eli mitä tapahtui. Eli meidän täytyy pakottaa yritykset tekemään tietynlaista henkilöstösuunnitelmaa. Ja tämä on hyvin hankalaa. Kyllä minä ymmärrän tämän, ymmärrän täysin. Alexander. Dank, Frau Kiitos. Heti kun Heidelberger Druck asia tuli esityslistalle, niin siinä näkyy nyt heti, mikä ongelma globalisaatiorahaston äh, kanssa. Heidelberger Drucke ilman työntekijöiden irti sanomia irtisanomisia, se ei olisi voinut toimia. Tämähän on, nämä luvuthan oikeuttavat tämän, mutta tämä nyt ei ole tämä ydinkysymys siitä, selviääkö joku yritys vai ei. Se, mikä meitä kiinnostaa, koska Jutta Hauko on ihan oikeassa siinä, jos me lähdemme vaatimaan tätä suunnitelmia, niin silloin lähdetään suunnitelmatalouteen. Mutta se, mistä me olemme aikaisemmin täällä puhuneet, esimerkiksi Nokia, eh, joka toimi eh, Euroopan unionissa ja siirtyi sitten eh, Romaniaan, niin nämä kriteerit, jotka globalisaation rahastossa on, tai se, että saadaan käyttää globalisaation rahastoa, niin ne eivät ole täysin selkeät. Me halusimme, että ne ovat joustavat, että me näimme tämän Nokian tilanteessa. Ja nyt tässä Heidelberger Drukin kohdalla, kun irtisanotaan työntekijöitä, en minä usko, että tässä on kysymys nyt äh, mistään suuresta äh, globalisaatioliikkeestä, vaan tässä nyt on äh, kysymys myös yrityksen sisäisestä asiasta, mutta tässä voitaisiin käyttää myös eurooppalaista sosiaalirahastoa. Eli siis jos me sitten siirrämme rahoja sosiaalirahastosta globalisaatiorahastoon, niin sehän on oikeastaan vain pelkästään tiettyä kosmetiikkaa. Joten minusta meidän täytyisi miettiä, millä kriteereillä globalisaatiorahastosta annetaan rahaa. Ja toisekseen tämä lyhyt analyysi, minkä tässä tein, joka ei välttämättä ole oikein, eurooppalainen sosiaalirahasto, minkä takia sen rahat tavallaan kierrätetään globalisaatiorahaston kanssa. Koska minun mielestäni meidän täytyy katsoa, mikä on se oikea pata, mistä ne rahat otetaan. Kiitos. No, jäsenet, että ovat, yritykset ovat ymmärtäneet, että ne voivat saada rahaa globalisaatiorahastosta. Sitten Bogros. Thank you very much. We... Kiitos. Me puhumme, me puhumme tästä taas olen iloinen siitä, että ihmiset ymmärtävät enemmän ja enemmän, että tämä on väline, joka on vakavasti markkinoita vääristävä väline. Jotta kunnioittavasti olen eri mieltä kanssasi, kun sanot, että meidän täytyy tehdä ero sen tosiasian välillä, annetaanko yritys, yritykselle tukea vai annetaanko se työntekijöille. Markkinatalous toimii sellaisella tavalla, että yritykset ja yritysten toimitusjohtajat tavallaan toimivat äh, unionin rahojen tuella, varsinkin jos äh, on irtisanottava suuri määrä työntekijöitä, joten tavallaan tässä autetaan yritystä. Laslo mainitsi myös äh, tärkeän asian, on mahdotonta tietää, että äh, onko globalisaatiorahaston käyttömahdollisuus tavallaan ollut käynnistyslaukaus sille, että ihmisiä sanotaan irti ja siirrytään muualle. Varmasti on yrityksiä, jotka käyttävät ja väärinkäyttävät tätä rahastoa omaksi eduksi. Ja sen vuoksi haluaisin vielä painottaa, että koko tämä rahasto on markkinoita vääristävä keino, joten mitä nopeammin me voimme poistaa koko tämän globalisaatiorahaston, sitä parempi tulevaisuudelle. Ja näin meidän on tehtävä, mikäli haluamme välttää sitä, että Euroopan unioni siirtyy takaisin suunnitelmatalouteen. Salvador. Kiitos sitten Salvador. Con todos los respetos para el colega Bokros. Minä kunnioitan kollega Bokrosia, mutta yksi ominaispiirre, joka tällä solidarisuusrahastolla on se, että se ei olekaan vääristä kilpailua, koska se on ainut instrumentti ad personam, joka, jonka varat suunnataan työntekijöille. Mutta on tässä ongelma tässä rahastossa. Se tulee silloin, kun, on erila- kun me sisällytämme sen rahoitusnäkymien toimintapuitteisiin. Tämä rahastohan perustettiin vastauksena, ad hoc vastauksena EU-ssa niihin tilanteisiin, joissa työntekijät joissakin yrityksissä joutuivat kärsimään uudesta globalisaation ilmiöstä ilmi, mutta sitten tuli talouskriisi ja sen jälkeen tälle globalisaatiorahasto sai yhä suurempaa toiminta-aluetta ja se laajeni kattamaan lähes kaikki ne yritykset, jotka voisivat olla vaaratilanteessa johtuen niiden taloudellista tilanteessa kytkettynä talouskriisiin. Ja sitten haluttiin tietysti soveltaa tätä rahastoa, sen toimintamallia kriisiyrityksiin ja sitten Portas teki tässä erilaisen analyysin tämän rahaston käyttämisestä ja sen tarkoitusperästä, kuinka paljon, kuinka suuresti on ryhdytty käyttämään sitä rahastoa. Se on huikea kasvu, mutta mm, meidän täytyy ajatella kuitenkin kaikkea, kaikkea siinä, kaikessa tässä pitää ajatella taustalla olevaa talouskriisiä rahastoa pitää käyttää vastaamaan myös talouskriisiin tietyssä määrin, mutta kyllä silläkin on ajalliset rajat ja se tulee vastaan vuonna 2011. Ja silloin palataan lähtöruutuun, eli mitkä olivat ne olosuhteet, eli mihin me halusimme pyrkiä tällä rahastolla silloin, kun hajasijoitetaan jonkun tehtaan yritystä siirtyy muualle, niin halutaan vastata halutaan vastata kiistakysymyksiin ja kiperiin tilanteisiin, mutta tämä rahasto on aivan erityisen hyödyllinen. Se on hyvin toimiva ja se antaa hyvän kuvan EU-sta. Se on näkyvä. Se kyllä edustaa työntekijöitä. Se on ainut instrumentti, toistan, se on ainut instrumentti, jonka avulla voidaan konkreettisesti auttaa työntekijöitä muuttaa Euroopan sosiaalirahaston tavoitteet tai kunnianhimoiset tavoitteet, Alvaro, sinulle sanon, tässä ovat ihan ero, erilaiset, mutta meidän täytyy ajatella rahoitusnäkymiä vuoteen 2013 asti. Ja silloin ehkä pitäisi uudestaan määritellä tämän sosiaalirahaston olemassaoloa ja kunnianhimoisia tavoitteita. Kyllä mielestäni nämä kummatkin rahastot täyttävät tehtävänsä ja niillä on kummallakin riittävästi toimintakenttää toiminta-alue ja niiden toiminta on ihan oikeutettu. Also jetzt... No niin, muita puheenvuoropyyntöjä ei ole, joten Barbara voi pitää loppupuheenvuoron. Kiitos puheenjohtaja. No, loppupuheenvuoron pitäminen on aika hankala, koska Samuel Riga niin täydellisesti selitti asiaa. Ja hän erityisesti selvisi siitä, että tämä itse rahasto, aivan kuten monet muutkin täällä sanoivat, ja haluan rauhoittaa kollega Wortmania, tämä rahasto ei siis tue mitenkään EUn ulkopuolisia työntekijöitä esimerkiksi Aasiassa, vaan tässä annetaan suurta tukea Euroopan unionin yrityksille tai yritysten työntekijöille, ei suoraan yrityksille. Näin mahdollistetaan se, että irtisanotut työntekijät voivat saada lisää koulutusta ja ehkä uusia mahdollisia työnäkymiä informatiikka, kielikursseja ja muunlaistakin kuin työhön liittyvää koulutusta voitaisiin antaa, joten tämä on hyvin tärkeä tuen muoto ja siksi onkin tärkeää valvoa, miten varoja käytetään. Alvaros, Alvaro ja Auckland ovat siis jättäneet tarkistuksia koskien sitä, että komissiolta saadaan tietoa siitä, miten varoja käytetään mutta muistutan kollegoille, että ei komissio ole mitenkään tyhmä, eivät myöskään jäsenvaltiot. Muistuttaisin, että tässä on 35 prosentin yhteisrahoitus, eli jokainen valtio voi keskitetysti valvoa sitä, mihin rahat ovat menneet. Ja tämä on tärkeää muistaa tässä keskustelussa, en ole yhtä mieltä siitä, että kaikki nämä asiat kuuluvat ainoastaan sosiaalirahastoon. Mielestäni olisi hyvä, että myös vuoden 2013 jälkeen olisivat olemassa sekä globalisaatiorahasto että sosiaalirahasto. Kiitos. Kiitos. Päätämme keskustelun tähän. Tarkistusten määräaikaa molemmille mietinnöille. Barbara Materalle on 12. marraskuuta kello 10. Eli taisin toisin kuin solidaarisuusrahaston kohdalla Reimer Bögelle. 12. marraskuuta kello 10. Sitten siirrymme esityslistan kohtaan numero 15. EUn takuista on kysymys. Ivailo, ole hyvä. Thank you very much, uh, Madam Chair. Uh, Uh, we have uh, extensive... Kiitos uh, puheenjohtaja. Me olemme puhuneet tästä asiasta laajasti valiokunnassa. No, mitä nyt on sitten tapahtunut? Meillä on tarkistukset, joita on esitetty budjettivaliokunnalle. Haluaisin kiittää kaikkia kollegoita, jotka ovat olleet mukana tämän tärkeän asian työstämisessä. Tarkistukset, joita olemme saaneet, niissä on useampi päälinjaus. Ensinnäkin halutaan äh, lisätä investointipankin äh, työmahdollisuuksia. Meidän täytyy tarkastella tasapainoa uusien vaatimusten, joita me vaadimme pankilta sekä pankin vahvuuden rakentamisen välillä. Toinen tarkistusjoukko liittyy pankin mandaatin laajuuteen. Täällä on tarkistuksia, jossa pyydetään aktiivisempia toimia ympäristön, köyhyyden vähentämisen ynnä muiden alalla. Meidän täytyy löytää tähän tasapaino ja yrittää pyrkiä pitää investointipankin profiilia. Koska tämä on kuitenkin kollegoiden ajatus, eli että pankin identiteettiä ei muuteta, mutta että sen vahvuuksia lisätään. Kolmas ryhmä tarkistuksia liittyy siihen, että perustettaisiin tällainen valvontamekanismi ja tarkistettaisiin nykyiset toimet ja mikä on eh, investointipankin rooli muiden toimielinten ja kansainvälisten rahoituslaitosten joukossa. Tämä on uusi piirre ja siksi tärkeää. Mielestäni me olemme siirtymässä me olemme kuitenkin, tarkistukset ovat hyvin samanhenkisiä. Meidän täytyy vain löytää oikea sanamuoto. Me odot, odotamme kaikkien muiden valiokuntien tarkistuksia. Devessä muistaakseni äänestetään tänään ja se on viimeinen valiokunta, jossa äänestetään näistä tarkistuksista. Ja tulen välittömästi ottamaan yhteyttä varjoesittelyihin, että voimme käynnistää työmme äänestysluettelon ja kompromissitekstien laatimisessa. Grazie, Presidente. Kiitos puheenjohtaja varjo varjoesittelijänä. Tuen esittelijän työtä. Me olemme jättäneet kolme tarkistusta. Ja tässä meillä on seuraava linja. Ensinnäkin se, että suojellaan investointipankkia investointilähteenä. Sillä täytyy olla tietty autonomia, kun se kerää varoja, eikä se voi menettää rahojaan markkinoiden ulkopuolelle. Ja toinen logiikka tarkistuksessamme on se, kuten keskusteluissakin laajasti tuli esiin valiokunnassa, liittyy Euroopan parlamentin rooliin suhteessa Lissabonin sopimukseen. Eli meillä on nämä kaksi päälinjaa tarkistuksessamme. Ensinnäkin haluamme, että EIBn, EIBn mandaatti määritellään entistä selkeämmin. On noin 130 maata, joiden kanssa EU on laatinut erilaisia sopimuksia. Ja tällä tiellä varmasti jatketaan Ja tässä on tietty yhteisön budjetin tasapaino takana. Ja tästä haluaisin muistuttaa, että 10 prosenttia kaikista takkeista, jotka ovat 25,8 miljardia euroa, koskevat parlamenttia yli, niistä yli 16 miljardia menee EUn ulkopuolelle. Eli tarvitsemme valvontamekanismin, jossa todella parlamenttikin on läsnä. Samoin toisin kuin maailman pankki ja muut tämänkaltaiset tahot, EIP-rooli on hieman erilainen kehityspankkina. EIPn vakaus rahoittajana täytyy taata, tietyt riskit täytyy ottaa huomioon, eikä koskaan tehdä mitään turhia rahoituksia. Nykyiseen toimintaan liittyy tiettyjä ongelmia. Ja sen sijaan, että alueita koskevia määriä lisättäisiin, toimittaisiin lähinnä alueiden sisällä. Emmekä pyytäneet talousarvioon mitään lisätoimia, mutta kuitenkin haluamme, että eri lukujen välillä voidaan tehdä siirtoja ja otetaan huomioon ulkopolitiikan ja EUn yhteistyön prioriteetit. Ensimmäisessä tarkistuksessa vahvistetaan budjettivalvontaa ja kehitys yhteistyötä niin, että mukana on kaksi budjettivallan käyttäjää. Meidän pitäisi sopia siitä aikataulusta, jolloin tämänkaltainen forum voisi aloittaa työnsä. Ja toinen tarkistus katsoo tulevaisuuteen. Tässäkin valvotaan budjettia, puhutaan ulkoisista suhteista – Tässä halutaan erityisesti säilyttää eri osapuolten välinen tasapaino. Ja viimeinen tarkistuksemme lisää eri alueiden välisten määrärahojen jaon marginaaleja niin, että voidaan mahdollistaa kehitysyhteistyö ilman, että puututaan EUn talousarvioon. Vielen Dank, äh, Herr Steuern bitte. Kiitokset. Äh, sitten seuraava puhuja. Kiitos puheenjohtaja. Minä olin varjoesittelijä Ekkonin lausunnolle. Olemme tehneet yhteistyötä esittelijän kanssa. Me olemme tehneet hyvää työtä. Meidän täytyy vielä tehdä yhteistyötä meistä. Täällä on tiettyjä jäykkyyksiä joissakin tarkistuksissa. Annan esimerkin tarkistus 20, 21, jossa suositellaan investointipankille, että taku olisi varauksessa niille maille, joilla on kaikkein vaikein pääsy markkinoille. Me emme tue tällaista rigidiyttä näissä tarkistuksissa investointipankille, mutta keskustelemme esittelijän ja muiden varjoesittelijän kanssa yhdessä siitä, millaisia kompromisseja voimme tehdä. Ja, ich denke, dass... Ähm... Niin, esittelijähän on tarjoutunut tapaamaan kaikki varjoesittelijät ja laatimaan näin yhteisen tekstin – Ivailo vielä lopuksi. Uh, yes, just to say that... Uh, I... Uh, niin. Kiitos kollegoille. Me ajattelemme samansuuntaisesti ja kysymys on sanamuodoista ja varmasti löydämme oikeat sanamuodot. Me keskustelemme tästä, mutta muistuttaisin teitä vielä, että tämä on yhteispäätösmenettely, joka merkitsee siis sitä, että meidän täytyy saada neuvoston suostumus myös. Minä luulen, että meillä voi olla jonkinnäköisiä ongelmia neuvoston vakuuttamisessa, kuten mitä täällä juuri ehdotettiin kattojen nostamisesta ynnä muuta ja lisäjoustosta nykyisten kattojen puitteissa. Mutta uskon, että me saamme vahvan konsolidoinnin kannan täällä parlamentissa ja silloin se on helpompi saada lävitse myös neuvostossa. Gut, vielen Dank. Ähm, wir stimmen dann. Hyvä, kiitos. Äänestämme tästä seuraavassa budjettivaliokunnan kokouksessa ja sen jälkeen myös täysistunnossa. No niin, seuraavaksi meillä on käsittelyssä nyt sitten kohdat 16 ja 17. Raimaa Bögellä taitaa olla tällä hetkellä muuta tekemistä. Mutta Surjan vastaa näistä siirroista solidaarisuusrahastoon. Ja hänellä on nyt kiitollinen tehtävä, jos olemme sitä mieltä, että se, mitä Raima Böge ehdottaa solidarisuusrahaston osalta Irlannissa, jos me haluamme siis rahoittaa tätä, niin silloin teemme ehdotuksen siitä, että tähän tehdään tarvittava siirto. Ja jotta säästäisimme aikaa, voisimme yhdistää nämä kaksi asiaa. Ja nyt ehkä molemmat esittelijät voivat pitää pienen alustuksen, jos tarve vaatii, vai onko tässä jo sanottu kaikki tarpeellinen, vai äänestämmekö? Ach so. Nein, wir stimmen nicht ab, wir müssen... Emme äänestä, vaan meidän tulee odottaa neuvoston kantaa, jota meillä ei vielä ole. Näin olemme käyneet kaikki asiat läpi, olemme valmiita tässä asiassa. No, nyt siirrymme sitten joka tapauksessa äänestämään emme Raimarin tai Laslon asioista, vaan kohdista 19, 20, 21, 23 ja 4. Niistä äänestämme nyt ja näissä on kyse globalisaatiorahaston varojen käyttöönotosta ja jokaisen päätöksen on yksi tarkistus, aivan kuten Barbara mainitsi. Tämä tulee Haglundilta ja Alvarolta. Ja samoin tässä arvioidaan sitä, miten erilaiset osa-aikatyötä koskevat asiat vaikuttavat työmarkkinoihin. Eli tässä täytyy katsoa, mitä vaikutusta tällä välineellä todella on saatu aikaan. Ja meidän tulee myös saada tästä tietoa. Tämä tarkistus on jätetty näihin kaikkiin kuuteen mietintöön. Muita tarkistuksia ei ole. Siksi kysynkin valiokunnalta, voimmeko äänestää näistä kuudesta mietinnöstä ja samoin tästä tarkistuksesta, joka tulisi näihin kaikkiin tarkistuksiin äänestää yhtenä ryhmänä. Kyllä. Joka, joka siis puolesta. Kiitos. Äänet vastaan. Kiitoksia. Entä tyhjää? Yksi tyhjä. Yksi vastaääni. Hyväksytty. Sitten siirtoihin. Kohta 25 esityslistalla siirtoja on aika. Moinen määrä täällä. Laslo, sinä saat tämän nyt käsiteltäväksi. Thank you very much. Uh, first of all, uh, Kiitos paljon. It's connected with the globalization fund and I... Nämä tarkistukset riittyvät myös globalisaatiomiin ja äskettäin tehtyihin päätöksiin. Minulla ei ole muuta mm, vaihtoehtoa kuin esittää muita siirtoja. Teillä on nämä pakettisiirtopaketti, globalisaatio minä puhuin siitä, kun puhuin lisätalousarvio kymmenestä. Ja olen sitä mieltä, että meidän täytyy puoltaa myös tätä kaksi muuta siirtoakin on olemassa. Yksi niistä ei näy Kovinjusissa nyt, mutta, mutta se otettiin esille E, alussa eilen tuli komissiolta yksi valitus johtuen siitä, että, että se ei nimenomaan ole nä, nä, sitä ei ole painettu tämän päivän esityslistaan näkyväksi. Minä haluaisin tietää nyt ryhmien mielipiteet tästä. Mitä te olette mieltä tästä puheenjohtaja Lamas suurin esille ottamasta siirrosta, joka on siis numero 54? on kyse, kyse siirrosta, joka liittyy Pakistanin tulviin ja jonka takia komissio on vähän painostanut meitä ja se liittyy ihan humanitaarisiin kysymyksiin tässä siirrossa EUn puolesta. We have... Mutta hyväksyn sen, että meillä on tiettyjä sääntöjä liittyen aikatauluihin, välttämättömiin aikajaksoihin, jotka liittyvät kääntämiseen ja niin edelleen. Mutta esittelijän puolelta olen valmis lähtemään äänestämään, mikäli tässä ei ole mitään valiokunnan jäsenestä vastaan. Joten olisi ehkäpä kohtuullista päättää ensin, haluammeko me äänestää tästä siirrosta numero 54. Ja sikäli mikäli, että on, niin toinen kysymys on, olemmeko valmiita äänestämään unblock vai ei? Minä ehdottaisin, että näin teemme. Kiitos. Ich denke, dass wir auf jeden Fall... Ähm niin, mielestäni voimme äänestää istunnon ryhmänä. näistä siirroista liittyen globalisaatirahastoon, kuten äsken tehtiin. Mitä tulee siirtoon 54, siihen liittyy kysymys, onko kyseessä kaikki rahat, joita EU haluaa antaa Afganistanille. Muistatko sinä, Laslo, eilisestä kolmikantaneuvottelusta vai oliko se viime viikolla, että mainitsiko komissio tällaisesta lahjoittajakonferenssista ja että korkea edustaja Lady Ashton EUn nimissä antaisi tuolla varoja käyttöön. Itse olen kuullut, että tässä olisi kyse isommastakin summasta, ja jotkin kollegat ja minä totesimme, että aivan kuten hänen edeltäjänsä Ferrero Waldner, hänen tulisi tulla tänne meidän luoksemme kertomaan, kuinka paljon varoja hän aikoo suunnata Pakistanille EUn talousarviosta. Eli onko tämä nyt siis kokonaissumma liittyen tähän siirtoon 54 vai ei. Eli ehdottaisin, että ensin otamme nämä kuusi siirtoa, jotka liittyvät globalisaatiorahastoon, että äänestämme niistä yhtenä ryhmänä. Sopiko se teille? Jöran. Uh, I have a question to the commission regarding those trans- Minulla on kysymys komissiolle näihin siirtoihin, jotka liittyvät globalisaatiorahastoon. Ymmärtääkseni me jatkamme tässä tai siis komissio ehdottaa, että me jatkamme sitä, että otamme varoja PK-yrityksiltä. Me olemme kritisoineet tätä aikaisemmin, olemme kysyneet tästä. Nykyisessä tilanteessa niin tämähän on ongelma. Mutta näin ei nyt ole. Me jatkamme näitä siirtoja tästä ohjelmasta pois globalisaation käyttöön. Voisimmeko saada jonkun selvityksen komissiolta, mikä on tämän SIP-ongelman alikäytön syy? Okei, okay, wenn jetzt keine weiteren Fragen... Hyvä, jos muita kysymyksiä ei ole. Pyytäisin, että herra Peressä vastaisi näihin kysymyksiin sekä koskien SIP-ohjelmaa, että kysymykseen siitä, Onko tässä siis kyse kokonaisavustussummasta Pakistanille? Thank you, Madam Chair. I will answer... Kiitos. Vastaan ensin Farmin esittämään kysymykseen liittyen maksumäärärahoihin, joita käytetään globalisaatiorahastossa – Tämä on se suuntaus, mitä on käytetty maksumäärärahojen maksussa. Siirtopyynnön perusteena on se, että nämä kaksi budjettikohtaa ovat nämä takuuvälineet. Maksumäärissä ne suhtautuvat äh, niihin äh, vaatimuksiin, joita pk-yritykset esittävät. Kaikki maksusitoumusmäärärahat on käytetty täysin. Ja syy on se, että näissä on pitempi aika viive. Eli näiden elinkaari on on jopa 13 vuotta. Joten äh, tässä luotetaan siihen, että rakennerahasto käyttää nämä varat. Ja komissio on arvioinut, äh, että näillä tileillä on toistaiseksi tarpeeksi likviditeettiä vastatakseen vaatimuksiin. Ja jos te haluatte tietää, kuinka paljon näillä tileillä on rahaa ja kuinka paljon näihin välineisiin sitä käytetään, kuinka paljon ne kykenevät vastaanottamaan ja mikä on elinkaari, niin kaikki tieto tästä on lähetetty vastauksena kirjeeseen, jonka Haglund esitti pääjoht- budjettipääjohtajalle. Tämä vastaus on lähetetty tämän valiokunnan sihteeristölle. Ehkäpä olisi hyvä, jos te voisitte jakaa tämän vastauksen myös jäsenille. Sen vuoksi, että siinä on selvitetty koko tilanne. Ensinnäkin maksusitoumusmäärärahat äh, ovat tämä laillinen sitoumus äh, investointirahaston suuntaan ja muu sitten liittyy hieman enemmän siihen, miten paljon äh, PK-yritykset ovat niitä anoneet. Ja mitä tulee riskipääomaan, se liittyy myös taloudelliseen tilanteeseen, jossa tämän tyyppisen investoinnin äh, vaatimus on vähentynyt. Toinen kysymys liittyy Pakistaniin. Pyyntö käyttää hätäapuvarausta liittyy lyhyen aikavälin tarpeeseen Pakistanissa. Se on yhä vielä korkea, joten tarpeet, jotka on katettava, ovat valtavat. Joten sen vuoksi olemme esittäneet pyynnön saada käyttää myös tämän viimeisen osan, mitä on jäljellä hätäapurahastossa. Ja me tarvitsemme toki tällaisen avunantokonferenssin, Ja tämä pyyntö perustuu nyt siihen, mitä on otsakkeessa neljä jäljellä liittyen kolmasille maille annettavaan apuun. Osahan on tähän jo ohjelmoitu Pakistania varten. Sitten on muita välineitä, joita pitää ehkäpä hieman järjestellä prioriteettien mukaisesti. Näissä välineissä saattaa olla sellaisia, joita voidaan käyttää sitten tällaisten tiettyjen kriisien rahoittamiseen, kuten esimerkiksi vakausvälinettä. Sitten tässä tilanteessa yhteen vedonomaisesti komissio tuo, vie eteenpäin viestin, jonka te puheenjohtaja esitette Eli haluatte, että tätä valiokuntaa kuullaan. Vielen dank. Also, es ist nicht das Ende der Fahnenstange. Äh. Kiitoksia. Voisimmeko nyt äänestää näistä kuudesta siirtoesityksestä äänet puolesta, siis tämän komission selityksen valossa. Sitten siirto 38 38 siis. Kaksi yhdeksän, kolmekymmentä, kolme yksi, kolme kolme, kolme neljä, niistä jo äänestimme. Entä 38? No en ole nähnyt sitä. 53 sitten. Se on globaali. Sitä lykätään tähän iltapäivän, niinkö? Tai ehkä seuraavan kokoukseen. Voimme toki puhua tästä iltapäivällä. Mutta olettaisin, että tämä lisätalousarvio numero 10 ja tämä siirto, että ne, nehän eivät mene täysistuntoon. Ja kysymys on, odotammeko me Pakistania vai ei? 54, siirto 54. Näin eh, komission selityksineen voimmeko ilmoittaa että kannatamme tätä, puollamme tätä siirtoa. Ottaen huomioon, että kaikki eivät kyenneet lukemaan näitä sähköpostiviestejä asiasta, ehkäpä me voisimme siirtää tämän iltapäivälle. Silloin annamme hieman aikaa ja mahdollisuuden koordinaattoreille käsitellä yksityiskohtia ja päättää sen jälkeen. Kannatan aina sitä, että silloin kun voidaan toimia nopeasti, niin näin myös tehdään. Koordinaattorit ovat juuri sanoneet, että voimme äänestää, joten miksi tässä nyt turhaa odottaa? Äänestäkäämme tästä. Eli kuka puoltaa siirtoa 54, käsi ylös. Hyvä, entä vastustaa? Kukaan ei vastusta. Ai, kyllä siellä vastustetaankin. Entä tyhjää? Kukaan ei äänestä tyhjää, eli yhdellä vastaajalla hyväksytty. Sitten 56 siirto. Trans- Tässä siirrossa Tässä vähennetään tätä yhteisön ohjelmaa. Ja sitten liikenne kohtaa lisätään. Minulle on tärkeämpää, että liikenne on tärkeämpää kuin tilasto, joten voin tässä tukea komissiota. Aber ob für mit 1,7 Millionen... No seitsemän miljoonaa ei silläkään varmaan saada liikennetavoitteita toteutettua. No, esittelijä tukisi tätä siirtoa, kuka muu tukee sitä? Kiitos. Kuka vastustaa? Kukaan ei vastusta, entä tyhjää? Kukaan ei myöskään äänestä tyhjää, joten 56 siirto on näin saatu äänestettyä. Nyt kun meillä on vielä hieman aikaa käytettävissämme, voisimme palata Irlannin tulviin. Katsoin tässä, että tämän on tarkoitus tulla täysistuntoon marraskuun toisessa istunnossa. Ja siksi kannattaa pohtia sitä, pitäisikö tästä äänestää jo nyt. Neuvosto ei kuitenkaan ole antanut tästä vielä omaa näkemystään. Oletan, että me voimme äänestää omalta osaltamme ja näin olemme tehneet oman osamme tästä työstä. Äänestäkää, äänestämmekö? Hyvä. Eli voimme äänestää nyt kohdasta 17 Bögen mietintö, joka koskee Irlannin tulvia. Kuka äänestää puolesta? Hyvä, kiitos. Entä kuka äänestää vastaan? Kukaan ei äänestä vastaan. Entä tyhjää? Ei kukaan. Yksimielisesti hyväksytty. Sitten tähän liittyvä lisätalousarvio. Laslu sanoi, että meidän tulisi puoltaa tätä. Kuka muu puoltaa tätä? Kuka vastustaa? Ei kukaan. Äänest, kuka äänestää tyhjää? Ei kukaan. Joten näin ollaankin saatu sitten tämän aamun työt hoidettua. Vai eikö sittenkään? Minulla on nyt tehtävä kysyä sosiaalidemokraateilta, mitä tehdään siir- siir- siirroille mui- liittyen muihin uh, toimielimiin. Manka ei ole paikalla, mutta Derek on. Hän varmasti voi kommentoida tätä muiden toimielinten asiaa. Kobu News 26. Esityslistalla siis kohta 26. Kuulin, että kaksi parlamentin siirtoa. Niistä keskustellaan iltapäivällä yhdessä pääsihteerin Vellen kanssa ja teemme päätöksemme sitten, mutta muista syystä voin päättää nyt. Derek. The two um, I was concerned with were... Ne, jotka tässä nyt ovat äh, tärkeitä, C10 ja C11 siirrot ovatkin niitä, jotka sitten puhutaan, josta puhutaan iltapäivällä. Und die anderen? Entä ne muut? I believe that this... this... Käsittääkseni niiden suhteen ei ole mitään ongelmaa. Dann stimmen wir zuerst Court of Justice ab. Eli ensin äänestämme tuomioistuimesta. Numero viisi. Puolesta. Kaikki ovat puolesta. Vastaan ei kukaan. Tyhjää. Ei kukaan. Sitten tuomioistuin numero kuusi puolesta. Kiitos. Vastaan. Tyhjä. Kukaan ei äänestä tyhjää. Sitten alueiden komitea. Tämä on oikeastaan vain tieto Info 2 vuodelta 2010 puolesta vastaan. Tyhjää. Hyvä, kiitos. Sitten alueiden komitea Info 3 vuodelta 2010. Tässä on kyse 250 000 eurosta puolesta vastaan tyhjä Hyväksytty. Ja sitten kolmas info neljä koskien alueiden komitea 382 miljoonaa puolesta vastaan. Tyhjä. Hyvä. Nyt on tämäkin hoidettu. Nyt ei tarkkaan olla enää mitään jäljellä. Eli nyt on tehty kaikkia. Jatkamme sitten kello 15. Näkemiin.